Good afternoon. I would like... Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Haluaisin äh, ensinnäkin äh, kysyä, voimmeko hyväksyä esityslistan. Kiitos, ilmeisestikin voimme. Jotakin ilmoitusasioita ensin. Tulkit ilmoittavat, että koska parlamentin tulkkin hallinnon välillä on meneillään työkiista, josta olette varmaan jo kuulleetkin, tulkkaus kokouksissa päättyy kello 18.30, joten tulkit eivät tee ylitöitä, joten meidän täytyy olla erittäin tiukkoina ajankäytön suhteen, jotta ei sitten yhtäkkiä huomata, että tulkkeja ei enää olekaan paikalla. Yhteinen talousasianvaliokunnan ja työllisyysvaliokunnan kokous järjestetään torstaina 28. kesäkuuta 11-12.30 välisenä aikana. Paikalla ovat varapuheenjohtaja Domorovskis komissiosta sekä komissari Tyson ja Moskovici. Tuossa yhteydessä tarkastellaan Euroopan talous, talouden ohjausjaksoa ja makohtaisia suosituksia sen yhteydessä. So, okay, so, no, okay, I don't know why in this form, but in a new... Tämä hieman epätavanomainen muotoilu. Kohdassa kolme totesin, että kolmikata keskustelu pankkiviranomaisen toimipaikasta saatiin päätöksen sikäli, että EBAan e liittyvät seikat on muuten hoidettu, mutta horisontaalinen kysymys joka liittyy EBAN ja EMAN raportin yhteisiin lausumiin menettelystä silloin, kun on kyse erillisvirastojen toimipaikoista, niin tuo asia on vielä kesken, se on vielä käsittelyssä, joten neuvoston puolella täytyy odottaa, että edistystä saadaan aikaan ennen kuin keskustelu tämän osalta saadaan päätöksen. Nyt sitten kohta neljä täällä toivottaisin tervetulleeksi komission jäsen Margaret Vestagerin joka vastaa komissiossa kilpailuasioista. Hienoa, että olette täällä tänään. Kyse on ensimmäisestä jäsennellystä vuoropuhelusta vuonna 2018. Tämä tarjoaa meille tilaisuuden keskustella suuresta määrästä asioita, jotka liittyvät teidän toimialanne komissiossa. Kyse on tärkeistä asioista Euroopan unionin kannalta. Tiedän, että tulette lähtee käsittelemään avainkysymyksiä, jotka liittyvät oikeaan tasapainoon asioiden välillä sen osalta, kuinka kilpailusäännökset ja eurooppalaiset huipputoimijat, ne jotka pärjäävät, eivät ole millään tavalla ristiriidassa keskenään. Tähän liittyy monia kyseenalaisia kiistanisia asioita, kuten valtion tuet ja verotuskysymykset ja myöskin Brexit. Tässä häämöttää taustalla. Hienoa, että voitte esittää kannanottonne ja sitten käydä vuoropuolella meidän kanssamme. Ja toivon mukaan kolmikantakeskustelut saadaan päätöksen tärkeistä kilpailukysymyksistä pian ja hyviä tuloksia saadaan aikaan. Tämän myötä voidaan tehdä hyvä, terve päätös kilpailulainsäädännön asianmukaisuuden varmistamiseksi mielekkyyden varmistamiseksi. Komission ja kanssa keskustelut käydään ja myöskin komission ja neuvoston välillä. Toivon mukaan tulosta syntyy. Margaret, ole hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet. Olen kovasti iloinen, että saan olla täällä tänään. Kiitän valiokuntaanne ja ennen kaikkea Ramon Tremosaa joka eh, laati ajatuksia herättävän mietinnön kilpailupolitiikasta. Sen parlamentti huhtikuussa hyväksyi. Toivottavasti pystyn eh, kertomaan pian teille, miten seurantaa tulemme harjoittamaan erityisissä kohdissa, joita mietinnössä käsitellään. Mutta se, mikä ei nyt eniten mietinnössä hämmästytti, oli oikeastaan ensimmäinen kohta, luku. Siinä todetaan, että investoinnit ja innovaatio – ovat avainasemassa ajatellen Euroopan unionin tulevaisuutta ja mielestäni tämä on ihan totta. Investoinnit, innovointi ja kilpailulainsäädännön to- toimeenpano voi tässä auttaa. Uskon, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että haluamme, että eurooppalaiset pärjäävät hyvin maailmanlaajuisesti maailmannäyttämöillä. Tämä varmasti pätee jalkapallotteluita, joita yritämme ehtiä näkemään päivittäisohjelmassamme näinä päivinä, mutta sama pätee myös yrityksiin me haluamme, että Eurooppa, on eurooppalaisia huippuyrityksiä, jotka kilpailevat muiden maailman yritysten kanssa jalkapallojoukkueet ja yritykset, niillä on yksi asia yhteisenä. Ne voivat todella tulla kilpailukykyisiksi vain, jos kilpailu pakottaa niitä tekemään se aivan parhaansa. Me haluamme, että yrityksemme innovoivat ja investoivat tulevaisuuteen. Ja me haluamme, että ne toimivat kilpailukykyisillä avoimilla markkinoilla, koska ne, jotka löytävät parhaat tavat pa- palvella kuluttajia, ne tästä myös sitten hyötyvät. Ja ne yritykset, jotka ovat tällaisia mestareita tavallaan, niin tarvitsemme niitä myös globaaleilla markkinoilla. Ei määrääviä yrityksiä johtuen valtion tuista, siksi ovat kasvaneet tai ovat päässeet eroon kilpailijoista nostamalla muita yrityksiä. Ei siitä ole kysymys. Yritysten täytyy myös saada input tai tuotantopanoksia oikeaan hintaan ja laadukkaita sellaisia. Ja tämän takia tietenkin meidän pitää varmistaa, että kilpailua tapahtuu kautta arvoketjun ja että pysymme avoimina maailmanmarkkinoille niin, että yrityksemme pystyvät hyötymään globaaleista arvoketjuista. Teräs on hyvä esimerkki tästä tuhannet yritykset Euroopassa, niillä taitaa olla noin 30 miljoonaa työntekijää. Ne ovat riippuvaisia teräksestä ajatellaan niiden tuotantoa, joten kun ArcelorMittal halusi ostaa Ilva-yhtiön, joka omistaa suurimman terästehtaan Euroopassa, niin haluamme sillä varmistaa, että teräksen hinnat eivät nouse tämän takia. Ja juuri tämän takia hyväksyimme fuusion vasta sen jälkeen, kun ArcelorMittal suostui myymään tehtaita viidessä eurooppalaisessa maassa niin, että jollekin, joka voi sitten kilpailla Euroopan markkinoilla tältä pohjalta kilpailu saa yritykset innovoimaan. Ja sitten kun voimakkaat yritykset lisäävät kilpailua äh, tai haluavat estää kilpailun, silloin innovointi kärsii. Siksi ryhdymme toimien Googlea vastaan viime vuonna, koska oli väärinkäyttänyt hakukoneidensa valtaa. Se esti kilpaili, kilpailevia vertailuostopalveluita kilpailemasta yhtäläisellä tavalla, mutta työmme Google-tapauksessa ei päätynyt tähän Google-päätökseen. Meidän tehtävänämme on nyt varmistaa, että Google myös toimii lain vaatimalla tavalla ja uskon, että me olemme olleet yhtä kiireisiä tämän päätöksen jälkeen kuin sitä ennen, koska asia on niin, että Googlen täytyy kohdella muita palveluita yhtä lailla kuin omaa hakukonettaan. Olen hyvin tietoinen siitä, että tunnetaan huolta Googlen kilpailijoista, jotka näkyvät sitten tuolla ylhäällä ensimmäisellä sivulla. Me tiedämme, omasta valvontatoimestamme, että jatkuva säännöllisesti luvut ovat nousseet viime kuukausina. Kaikkein hiljattaisimmat luvut osoittavat, että ainakin yksi kilpailijatarkoitus on yhdessä kolmasosassa Googlen shoppauslokeroissa verrattuna 15 prosenttiin tilante, ajatellen tilannetta maaliskuussa vieläkään näitä ei ole kovinkaan monta, mutta silti paljon enemmän kuin aikaisemmin. Samalla tavoin mm, klikkausten osuus, kun googlataan kilpailijoiden palveluissa, tämä on lisätty myös 2,5 prosentista helmikuussa, nyt ollaan 6,1 prosentissa. Tässä saatte vain tietoa näistä faktoista. Vielä on liian varhaista vetää mitään varsinaisia johtopäätöksiä. Me jatkossakin valvomme ja seuraamme tilannetta aktiivisesti ja keskustelemme markkinatoimijoiden kanssa, jotta saamme tarvittavaa äh, tietoa valvontatyötämme varten. Tämä asia tulee pysymään esillä vielä aika pitkään ja se on jatkossakin meille ykkösprioriteettiasia. Valtion tukisäännöt auttavat meitä myös saamaan kilpailua toimivan hyvin, kun monikansalliset yritykset äh, saavat suotuisaa kohtelua hallituksilta tai erityisesti kuten erityisesti että kukaan muu ei voi saada, niin silloin tämä tilanne vaikeutuu pienemmille innovatiivisille kilpailijoille, jotka kyllä maksavat oman osansa verosta, ne eivät pysty kilpailemaan reilulla tavalla näiden muiden kanssa. Joten kuten tiedätte, viime vuosina on ollut monta tapausta valtion tuista, joille todettiin olevan erityistä verokohtelua. Olemme ryhtyneet toimiin laitonta apua, tukea Starbucksia kohtaan, Alankomaissa, Fiat ja Amazon Luxemburgissa, Apple Irlannissa ja 35 monikansallista on saatu tällaista suotuisaa kohtelua täällä Belgiassa, mutta työmme ei suinkaan ole päättynyt. Vieläkin tarkastella, mitä tapahtui McDonaldsille ja Engie-yritykselle Luxemburgissa. Me tutkimme, onko IKEA saanut laitonta tukea Alankomaista. Ja me tarkastelemme, onko yhdistyneen kuningaskunnan niin kutsuttu ulkomainen väliyhtiö säännöt, säännöt, joiden tarkoituksena on estää veronkieltoa. Kohtaavatko ne kuitenkin joitakin yrityksiä muulla tavalla kuin muita? Mutta asia on niin, että valtion, valtiotukisäännöt ja valtion tuki sinällään, se voi auttaa rahoittamaan myös investointeja. Ja investointeja, joita kyllä tarvitsemmekin kasvua varten, kuten investoinnit vihreään infrastruktuuriin, uusiutuvan energiaan, tutkimukseen. Ja sitten meidän tehtävänämme on varmistaa, että sääntömme mahdollistavat tämän tyyppisen ratkaisevan tärkeän tuen ja tämän takia me jatkuvasti laajennamme sääntelyä koskien yleistä blokkipoikkeusta niin, että hallitukset voivat hyväksyä tuen etukäteen niin kauan kuin ne seuraavat se- samoja selkeitä sääntöjä, joilla suojellaan kilpailua, samoja sääntöjä, jotka ovat samat kaikille EU:ssa. Ja juuri nyt me tarkastelemme, miten voimme päivittää tätä General Block Exemption sääntelyä, jotta voimme auttaa hallituksia käyttämään uusia mahdollisuuksia hyväkseen, joita olemme ehdottaneet seuraavaa monivuotista rahoituskeyttä varten. Komissio on ehdottanut ehdottaa, että käyttäisiin 15 miljardia euroa EUn talousarviosta ja tuettaisiin 650 miljardia investointeja, uusi tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horizon, Horizon Europe on saanut 100 miljardia euroa, jotka se voi investoida. Molemmat ohjelmat mahdollistavat sen, että kansalliset rahastot voidaan, voidaan yhdistää EU-varoihin. Ja näin voidaan saada voidaan paremmin käyttää Euroopan potentiaalia hyväksi. Ja tarkoituksenamme on tehdä tästä kaikesta niin helppoa kuin mahdollista – Olemme jo ryhtyneet ensimmäisiin toimiin tämän suuntaisesti. Olemme ehdottaneet sitä, että neuvosto muuttaa äh, niin sanottua mahdollistavaa asetusta niin, että uudet säännöt voivat vaikuttaa tähän block exemption kysymykseen. Toivon, että parlamentti pystyy hyväksymään oman lausuntonsa ehdotuksesta mahdollisimman pian niin, että uudet säännöt investointeja varten saadaan voimaan hyvissä ajoin. Me teemme työtä ehdotuksen parissa sen suhteen, minkälaisia näiden sääntöjen pitäisi olla, mutta nyt jo voimme todeta, että ei niiden tarvitse olla niin kovin monimutkaisia, koska monet avainperiaatteista, jotka liittyvät valtion tukeen, ne löytyvät jo näistä ohjelmista itsestään. Ja ne ovat sääntöjä, kuten pitää välttää äh, yksityisen investoinnin syrjäyttämisvaikutuksia ja pitäisi estää se, että investoida liikaa, koska silloin antaa liian suuria korvauksia. Se tietysti, tietysti myöskään hyväksyttävä. Nämä yksilölliset periaatteet löytyvät kyllä jo ohjelmista ja tätä kautta voimme tehdä sitä varsin yksinkertaisia sääntöjä. Sitten vielä lyhyesti Brexitistä. Syy, minkä takia pohdimme asiaa, on, että emme halua, että kilpailusta kärsii, koska haluamme, että innovaatiot ja investoinnit kukoistavat. Mutta kun tarkastelee talouksiemme tilannetta, ne ovat niin läheisesti, läheisissä yhteyksissä toisiinsa ja valtion tuki, jota yksi hallitus voi antaa, se voi vakavalla tavalla vaikuttaa kilpailuun kautta koko Euroopan. Kun ystävät kuningaskunta jättää unionin, sen yhteydet EU-hun tietenkin ovat vähemmän tiiviitä siinä vaiheessa, mutta sen jälkeenkin, kun maa on lähtenyt unionista, meidän täytyy varmistaa, että se ei anna sellaista valtion tukea, joka heikentää yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia. Tämän takia Eurooppa-neuvosto on asettanut suuntaviivat tulevalle suhteellemme ystävän kuningaskunnan kanssa näin jo maaliskuussa, ja siinä kiinnitettiin erityistä huomiota kilpailukysymyksiin ja valtion tukiasioihin. Tämä tuleva suhde maiden äh, maan kanssa tulee tapahtumaan alle 10 kuukauden kuluttua ja yhdistyneen kuningaskunnan täytyy nyt nopeasti tehdä valintoja ja esittää realistisia ohjelmia koskien näitä tulevia yhteisiä suhteitamme. Päähaaste tulevissa neuvotteluissa liittyy siihen, miten vältetään tämä kova rajatilanne Irlannissa. Ja ainakin mitä minun tulee, tärkeää on se, että emme ajattele vain Irlantia. Se on tietysti hyvin tärkeä asia jo sinällään, mutta kyse ei ole vain Irlannista. Kyse on myös sisämarkkinoiden rajoista – ja EUn tulliunionin rajoista. Joten mikä tahansa ratkaisu, ratkaisu täytyy olla sellainen, että noudatetaan EUn eheyttä ja kokonaisvaltaisuutta. Miksi tämä on niin tärkeää? Ei sen takia, että kilpailu sinällään on tärkeää, vaan se, se että kilpailu voi ottaa meitä kaikkia paremmin paremmin. Se auttaa yritystoimintaa, kuluttajat hyötyvät. Tätä kautta voidaan tueta investointeja ja innovointia ja olen hyvin kiitollinen teidän valiokunnallenne ja kaikille sille, mitä te teette vahvistaaksenne kilpailun asemaa EU:ssa. Ja meillähän on varsin konkreettisia tuloksiakin tästä saatu kun on tehty sopimuksia siitä, että vahvistetaan kansallisia kilpailuviranomaisia, jotta he pystyvät sitten suojelemaan kansallisilla markkinoilla kuluttajia. Arvostan kovasti tätä yhteistyötä ja mielestäni tämä on aivan kourin tuntuva tulos siitä, mitä hyvä yhteistyö parlamentin ja komission välillä saa aikaan. Kiitos. Kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista ja tyhjentävästä esityksestä sen osalta, mitä te teette me tuemme kaikkia toimijanne näillä tärkeillä osa-alueilla. Tähän mainitsitte Googlen. Toivon mukaan tämä asia saadaan hoidettua. Sehän on kilpailuun liittyvä asia. Minulle tuotti suuren pettymyksen nähdä, että jostakin syystä YouTube ja algoritmikysymykset johtivat reaktioihin minun maassani. Toivon mukaan tämä asia huolella tullaan hoitamaan loppuun saakka EUn viranomaisten piirissä, jotka ovat asiasta vastuusta, koska demokraatia on erittäin herkällä pohjalla, erittäin haavoittuva, mikäli kaikki toimijat eivät noudata sääntöjä vastuuntuntoisella tavalla diversive messages to to. be spread Koska muuten lähetetään hyvin monenkirjoja viestejä muulle maailmalle. Tämän sanottua niin toteaisin, että nyt voimme antaa puheenvuoroja parlamentin jäsenille. Ensimmäisenä puhuu edustaja Brian Hayes. Commissioner Vestager, welcome back to Econ um, and thank you for all of your work. I think there's a recognition, certainly in our recent debate at plenary, which you heard and you were there for, um, a resolute support for your efforts to have a functioning uh, single market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 Kiitoksia paljon ensinnäkin. Hienoa, että yhditte näkemyksemme ja kysymys ja konkreettisen ratkaisun löytäminen, joka voisi toimia käytännössä iranin kansalaisten kannalta, olisi tärkeää. Ja myöskin muun unionin kannalta ratkaisun täytyy olla mielekäs sekä isosperinnässä asuvien eurooppalaisten että päinvastoin kannalta. Mitä auton vakuutuksiin tulee, Heinäkuussa 2017 tehtiin paikan päällä pistokokeita. Niiden pohjalta saimme hyvin paljon materiaalia koottua yhteen. Tämän pohjalta olemme esittäneet jatkokysymyksiä. Olemme analysoineet saamiamme vastauksia. Sitten voidaan päättää seuraavista toimenpiteistä Tämä on tärkeä asia monen ihmisten kannalta, jotka ottavat autovakuutuksen. Tietystikin teemme parhaamme, että tämä asia saadaan hoidettua niin pian kuin vain mahdollista kuntoon. Jo, jo. Another question on that. At this stage, would you be able to give any indication as to when the outcome of this might, might be determined? It's just... Liittyen, onko teillä mahdollista antaa minkälaisia tietoja. Tähän kiinnittää hyvin paljon huomiota tutkimuksen luonteen vuoksi. Ymmärrän tämän oikein hyvin. Ikävä kyllä me voi antaa mitään aikataulua asiassa, koska emme tarkalleen tiedä, mikä tämän asian luonne on. Ja meidän täytyy varmistaa, että kaikki säännöt ja pykälät ovat pykäliä, joita kunnioitetaan. Meidän täytyy pitää toiminta tässä avoimin mielin ja varmistaa, että toimimme asianmukaisesti. Ymmärrän kyllä, miten tärkeää se on ja teemme työtä sen puolesta niin pian kuin vain mahdollista, niin nopeasti tahdissa kuin mahdollista. Seuraavaksi Perrans Perez. Kiitoksia, komissaari. Älkää nyt vain ajatelko, että koska täällä on ehkä hiukan vähän ihmisiä paikalla, niin se ei kuitenkaan ole sitä, että eikö oltaisi kiinnostuneita teidän alastanne. Kaikki ovat tietoisia kun asetitte tällaisia korkean tason standardeja eri trilogian yhteydessä, mutta maanantai välttämättä aina ole paras mahdollinen päivä kollegojen ehtiä paikalle vaalipiireistään. Haluaisin kysyä nyt yhdestä asiasta, jota varmaan on jotakin nimittäin McDonaldsista. Ohi menen siihen viitta sitten, mutta ette juurikaan suurempia kertonut. Päivästä toiseen me täällä – AY-liikkeiden kanssa löydämme uusia aspekteja, jotka ilmeisestikin saavat ajattelemaan, että tapahtuu tällaista epäreilua kilpailua tavalla tai toisella. Mutta tässä syntyy myös tällaista jonkin tyyppistä sosiaalista polkumyyntiä. Voitteko kertoa hiukan tutkimuksenne päätelmistä? Ette ollenkaan puhunut pankkisektorista. Oletteko te hiljattain saaneet käsiteltäväksenne fuusioita tai tämän tyyppisiä suunnitelmia. Miten te analysoitte, mitä on tapahtumassa pankkisektorilla? Tulee sellainen vaikutelma, että uusi mm, saneerausaalto on tulossa. Ja sitten kolmas kysymykseni. Ehkä annan teille tilaisuuden käsitellä tätä asiaa, mitä tulee näihin alustoihin. Teidän te olette mm, laatineet lakeja tällä alalla. Oletteko te sitä mieltä, että tämän lainsäädännön kautta sen lisäksi ajatellen kaikkia mahdollisia alueita, joita voidaan käsitellä, niin voitaisiin puuttua myös kahteen tärkeään kysymykseen, jotka huolestuttavat niin teitä kuin meitäkin. Nimittäin ensinnäkin, miten kunnioitetaan ihmisten yksityisyyttä kyseisillä alustoilla ja toiseksi, miten alustoja käytetään jakamaan vääriä uutisia, valeuutisia, josta puhemiehemmekin on ilmaissut huolensa. Aivan aluksi trilogiin liittyen te tiedätte, että minulla on vain tämä yksi lainsäädännöllinen aloite. Tällä kaudella te luonnollisesti haluan saada sitä mahdollisimman paljon irti. Olen osallistunut kaikkiin trilogeihin, eh, jos pystyin, ilman että joudun muita kokouksia ilmaan. Parlamenttineuvosto vakuuttivat minulle, että tämä oli oikea päätös. Tämä on erittäin tärkeä aloite. Mitä tulee McDonald's-tapaukseen, kuten aikaisemminkin on todettu, tässä on jonkin verran haasteita ja luonnollisesti me emme ole kaikkia vielä tehneet. Me yritämme verotapaukset hoitaa mahdollisimman nopeasti, luonnollisesti. Meillä on äh, tietty volyymi. Viimeksi kun keskustelimme, keskustelimme siitä, koska voisimme antaa suosituksia, jotta näitä äh, suosituksia voimme antaa luonnollisesti. Meillä täytyy olla tapauksia pohjalla. Meillä on jonkin verran tapauksia jo käsittelyssä. McDonald's on näistä yksi, lisää on tulossa – me olemme tekemässä työtä, mutta mitään aikataulusta en voi vielä sanoa, mitä tulee pankkisektoriin sitten. En usko, että tämä rakentuu niin, että tuo olisi meidän pääasiallinen haasteemme. Meillä on tiettyjä tapauksia, joista on aikaisemmin puhuttu, kuten nämä kaksi italialaista tapausta, mutta näemme tässä ennen kaikkea sen, että sektori kehittyy fintekin kautta. Meillä on uusia maksutapoja, uusia pankkitoiminnan harjoitustapoja ja se tulee ajamaan pankkisektorin rakennemuutokseen. Minä näen tämän ilman, että minulla nyt on varsinaisia kovia tietoja taustalla, mutta näin tilanteen sellaisena, että pankkisektorin tilanne on parempi kuin muutama vuosi sitten. Sehän ei tietenkään poissulje sitä, etteikö ongelmia voisi ilmetä, mutta kaiken kaikkiaan eurooppalainen pankkisektori on nyt vahvempi kuin ennen. Ja mielestäni tästä huolimatta olisi erittäin hienoa, että kaikki vahvempia pääomamarkkinoita ajaisivat, jotta yritykset saisivat pääomaa, eivätkä aina joutuisi kääntymään pankkien puoleen ja ottamaan lisää velkaa, että he voisivat saada myöskin investointeja ähm, uusilta tulijoilta liiketoimintaansa. Ähm, alustat äh, ovat yksi kysymys, joka on minua ja kollegoja huolestuttanut, äh, kuten myöskin Euroopan parlamenttia. Me näemme, kuinka eri sektoreilla kehittyy erilaisia alustoja, Minun kollegini, kollegani Gabriel ja Sansip ovat tehneet äh, kaksi julkista kuulemiskierrosta, jotta saisivat kuvan siitä, mitä on tapahtumassa. Minä omalta osaltani olen hyvin tyytyväinen siihen aloitteeseen, jonka me olemme tehneet. Siinä tärkeintä on äh, käsitellä nyt äh, se vastaus, jonka saimme molemmissa kuulemisissa. Nimittäin se, että joku on lukinnut ovet yrityksiltämme meillä ei ole asiakkaita, meillä ei ole liikettä. Ja ratkaisu tähän alustakysymykseen on se, että meidän täytyy tuoda esiin tämä kysymys siitä, että meidän täytyy tiedä, mitä tapahtuu, kuka toimii ja kenen puoleen kääntyä, jotta voisimme muuttaa asioita. Uskoakseni tietyllä tavalla tämä on paradoksi. Meidän täytyy tehdä lainsäädännöllisesti jotakin, mikä on liike-elämän menettelyssä aivan itsestään selvää, mutta tämä on tullut yhä uudelleen ja uudelleen esiin. Yritykset tuntuvat, että heillä ei ole ketään, joka puoleen kääntyä, jos jotakin tapahtuu. Ja toinen asia, jossa toivon, että parlamentti tulee olemaan myönteinen, on myöskin tämä seuranta kysymys, että meillä olisi tapa tarkastella alusta kysymyksiä niin, että voisimme puuttua puuttua tilanteeseen ja että voisimme toimia, jos me teemme säätelyä ilman, että meillä on kyllä sitä tietoa, voimme säädellä liikaa. Ja toisaalta, jos emme toimi, meiltä puuttuu tarvittavaa säätelyä. Toivottavasti parlamentti tulee tätä aloitetta tukemaan ja toivottavasti mahdollisimman nopeasti. Mitä tulee sitten yksityiskysymyksiin ja fake news, väärin uutisiin. Tämä ei varsinaisesti ole minun alaani, mutta kiinnitän siihen huomiota. Tietohan on jotakin, mitä me paljastamme toinen toisillemme, ja ne ihmiset, jotka ajattelevat, että heillä ei ole mitään salattavaa, eivät ole ehkä ajatelleet asiaa kyllin tarkkaan, sillä uskoakseni kaikilla on jotakin salattavaa. Toisaalta muilla saattaa olla kipeitä tarpeita, yksityisyyteen, sairauden, avioeron tai jonkin muun asian vuoksi. Se asia, että tämä parlamentti on nyt ollut etulinjassa ja varmistanut sen, että kun skandaaleita puhkeaa, meillä on välineitä viime kuusta lähtien on toteutettu. Ja nyt me pyrimme tarkastelemaan sitä, kuinka toteutamme tämän kaiken. Me pyrimme toimimaan niin, että kansalaiset tietävät, että nyt he itse asiassa voivat olla hallinnassa, hallita omaa yksityisyyttään. Ja jaan teidän ja puheenjohtajan kannan siinä, että meillä ei ole mitään oikopolkuja aktiiviseen kansalaisuuteen sen suhteen, mitä kansalaisille esitellään kriittinen kansalainen on kaikkein paras este väärille uutisille. sellaisissakin seikoissa, joita ei ole niinkään pohdittu tai jossa tulisi tarkastella sitä, onko kyseessä todellakin väärä uutinen. Kiitoksia myöskin näistä viimeisistä sanoistanne. En saanut mitään vastausta, kun aiemmin esitin kysymyksen, miksi joitakin videoita oli minulle suositeltu. Kysyn, mutta en saanut vastausta. Alten nimissä puhuu edustaja Turvalts, olkaa hyvä. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että olen hiukan myöhässä. Ja anteeksi tässä myös tanskaksi. Sodan jälkeisessä Euroopassa uskoakseni taistelu oligopoleja ja monopoleja vastaan, mutta todella ykköskysymys politiikassa. Jos palataan esimerkiksi Konrad Adenauerin ensimmäisen kristillisen demokratian puolueen ohjelmaan, niin tämä oli ihan ykkösprioriteetti. Nyt monista eri syistä puhutaan digitaalisista teknologisista alustoista. Meillä on tämän takia monia kansainvälisiä monopoleja ja oligopoleja toimimassa markkinoilla. Ja kun me yritämme sitten löytää esimerkiksi TAX-valiokunnassa löytää keinon saada ne myös toimimaan sääntöjen mukaisesti, niin silloin jotkut eurooppalaiset hallituksetkin osoittautuvat näiden monikansallisten suuryritysten kumppaneiksi. Ei ole helppo löytää ratkaisuja – valtiovarainministerit sanoivat, kyllä, lopetamme tällaisen toiminnan. Mm, mutta voisi ol, voisiko olla joku keino verot, verottaa tällaisia monopoleja, oligopoleja, koska näin saataisiin hyvä omien varojen lähde e-, EUn hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ehkä jotakin juristisia ongelmia saattaa olla, mutta niihin olemme tottuneet ja ne pystytään kyllä varmasti ratkaisemaan ja en ollenkaan sitä epäile. Mutta tähän liittyen kun puhutte valtion tuista, useinhan olette niistä puhuneet tässäkin valiokunnassa, se, että myy kansalaisuuden oligarkeille, mistä tahansa Euroopan maasta, onko tämä nyt jotakin sellaista, mitä pitäisi luokitella laittomaksi valtion tueksi? On, on the last... Uh, mitä tähän viimeiseen kysymykseen tulee, en usko, että näin on. Uskon, että se, mitä kaikki voidaan pistää valtion tukisääntöön sisään, siitä voi olla eri mieltä esimerkiksi kyse kansalaisuuden myymisestä, mutta en usko, että valtion tukisäännökset ovat oikea väline tässä tapauksessa. Monopolien verottamisesta puolestaan totesin, että parasta tietenkin olisi, mikä olisi hyvin toimiva verojärjestelmä, joka myöskin monopolit pystyisi saamaan verotuksen piiriin. Olen kuullut kahdesta ehdotuksesta, jotka Moskovici on tehnyt komissiossa sen osalta, kuinka digitaalisalan yrityksiä pitäisi verottaa, niin uskon, että on erittäin tärkeää, ja kiireellistä, että ajantasaistamme ymmärtä, ymmärrystämme ydinkäsitteistä, jotka liittyvät yritysverotukseen. Nämä ydinkäsitteet, jotka ovat kahdessa erityksen mukana, ensinnäkin kuinka arvoa muodostetaan ja mikä tarkoittaa, että on pysyvä toimipaikka. Ne pitää määritellä, koska jotkut yrityselämän käytänteet, joita on nähty, ovat sellaisia, että yritykset muodostavat arvoa, ei tutkimuksen ja patenttien avulla pikemminkin asiakkaiden käyttäytymisen pohjalta, niin kuin sinä ja minä, me kun käytämme Google, Googlen hakupalvelua, me tuotamme ar- lisäarvoa. Ja miten sitten verotetaan läsnäoloa, mikäli on suurin business bisnestoimintaa ilman, että kuitenkaan koskaan on jalka, jalkaan astunut kyseiseen maahan. Niin tämä on kaikkein tärkeintä keskustelua, joita pitää käydä on tietystikin tärkeää muistaa, että tällaisia päätöksiä varten tarvitaan yksimielisyys ennen kuin parlamentti voi ryhtyä toimeen. Ellei peruskäsitteitä voi yrittää määritellä liittyvät yritysverotukseen, juuri sellaiseen tilanteeseen, että pelkästään kansalaiset joutuvat sitten rahoittamaan hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan peruspalvelut, kun on kyse fuusiomenettelystä ja pääsemme tarkastelemaan suuren luokan yrityksiä, myöskin perinteisiä yrityksiä, niin havaitsemme, että myynnin jälkeen, tai pikemminkin koko se tuotteiden huollosta ja myynnin jälkeisistä palveluista, silloinkin on kyse digitaalisesta toiminnasta ja arvonmuodostuksesta, jota digitaalisen toiminnan kautta on saatu aikaan. Minun mielestäni tämä on asia, joka pitäisi kiireellisesti saada keskustelun piiriin, kuinka ymmärretään verotettava läsnäolo ja arvon muodostus silloin, kun yritykset tekevät digitaalista, digitaalisella alalla liiketoimintaa. Digitaaliset yritykset maksavat 9-10 prosenttia keskimäärin veroa ja muut yritykset keskimäärin 23-24 prosenttia. Eikä tämä ole mitään reilua kilpailua. Ja kilpailun pitäisi olla reilua. Olen teidän kanssanne hyvin vahvasti tästä samaa mieltä. Thank you. Kiitoksia. Marko Valli seuraavana. Si, grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kolme kysymystä komission jäsenelle. Ensimmäinen on tullut jo esiin. Tämä koskee Euribor. Rin manipulaatiota. Tämä on ollut komissiossa jo käsittelyssä, mutta haluaisin tietää, mikä on nyt tilanne niiden kansalaisten kohdalla, joita on huijattu. Tämä koskee tuota julkaisua ja myöskin vuoden 2016 joulukuuta. Kansalaiset odottavat yhä, että tuomio näistä petoksista julkaistaisiin. Tämä koskee myös tiettyjä suuria pankkeja. Meillä on ollut hiljattain BlackRockiin liittyvä tietoja lehdistössä, että se olisi painostanut komissiota eh, yleiseurooppalaisten eh, yksittäisten eläketuotteiden suhteen. Ja tämähän on 2000 miljardin suuri markkina kaiken kaikkiaan. Haluaisin tietää, onko eh, komissiolla tietoja tästä. Ja lopultakin haluaisin eh, NPL-kysymykseen. tämän laivan. Haluaisin tietää, mikä on tilanne nyt niiden kaikkien ehdotusten jälkeen, joita on tullut komissiolta ja keskuspankilta erityisesti tässä yhteydessä. Ajattelen sitä, että Italiassa meillä on erilaisia äm, järjestelemättömiä lainapaketteja pankeissa, joita tulisi vielä järjestellä. Ja toiset ovat saaneet valtion tukia, jotta pääsisivät tästä tilanteesta yli. Kuitenkin kaikki tämä jatkuu ja merkkejä nyt erityisesti toimielimiltä ja erityisesti keskuspankilta, että tämä jatkuu ja tämä saattaisi aiheuttaa paineongelman markkinoille sellaisen, joka on ollut laskussa, sillä kimmoke myydä markkinahintaan laskee, kun hinta laskee aina vain. Tässä tietyllä tavalla kilpailua pitäisi voida stimuloida ja haluaisin kuulla, onko komission puolelta mitään tarkempaa sanottavaa tästä. Kiitos. Uh, thank you very... Kiitoksia tässä päätöksessä kuin muissakin. Me julkaisemme ne ja yritämme tehdä näin niin pian kuin mahdollista. Joskus olemme joutuneet viivästymään, jos osa puolet päätöksessä väittävät, että tähän liittyy paljon luottamuksesta tietoa tässä päätöksessä. Silloin eh, pohditaan sitten sitä yhdessä, mikä, mikä, mikä pitää ottaa pois, mikä voi jäädä. Meille on kuitenkin tärkeää, että ihmiset voivat käyttää tätä tietoa ja ymmärtää sitä ja voivat nähdä, mitä asian parissa on tapahtunut. Ja niin kuin tekin sanotte, voi olla kysymyks- vaatimuksia yksityistä korvauksista tuomioistuimessa ja silloin tähän liittyy tämä yksityisyyspuoli, joten tämä on meidän tavoitteenamme ja se koskee mitä tahansa päätöstä, jossa tulee julkinen heti, kun olemme tämän selventäneet. Joskus siihen menee kyllä vähän pidemmän aikaa, ikävä kyllä. Sitten tuli kysymys BlackRock-yrityksestä. Ovatko he painostaneet kenties komissiota? En ole kyllä ainakaan kuullut tällaisesta. Minun salkkuuni ei kuulu käsitellä yleiseurooppalaisia eläkekysymyksiä. Tiedän, että tätä kohtaan tunnetaan suurta mielenkiintoa joissakin piireissä ja jotkut taas ovat arvostelleet tätä, mutta en tiedä minkälainen suhde BlackRockin ja kollegojeni välillä tässä asiassa on ollut. Sitten viimeinen kysymys järjestämättömistä lainoista. Yksi hankala kysymys, kun myy näitä lainoja, on juuri siitä, että siinä, että saadaan markkinahinta. Ja usein markkinahinta on aika paljon alhaisempi kuin ö, kirjanpitoarvo. Tämä tarkoittaa sitä, että täytyy olla varaa myymään näitä tähän hintaan. Asia on kuitenkin niin, että vieläkin on, on tällaiset jälkimarkkinat näille järjestämättömille lainoille. Se on hyvä asia, koska mielestäni se on tervettä, koska jälkimarkkinoilla, jos ostaa järjestämättömän lainan 20 sentillä, ja voi sen myydä 30 sentillä, niin sehän on jo menestystä. Mutta jos se on arvonmerkitty satane, pitää myydä 20 sentillä, niin se on niistä oma ongelmansa, joten on tärkeää, että nämä markkinat kehittyvät. Sitten kaikkein viimeisimmät päätökset jotka liittyvät tähän likvidaatioapuun, jolla otettiin pankkeja pääsemään, pääsemään pois markkinoilta ja kilpailun Tämä on tärkeää, tärkeää että epäonnistuneet pankit, niitä ei keinotekoisesti pidetä kilpailemassa markkinoilla pankkien kanssa, jotka kyllä pärjäävät ja voivat toimia asiakkaidensa hyväksi. Ja äh, annettiin valtion tukea, että nämä markkit saatiin pois markkinoilta ja tätä kautta voidaan myös lieventää osaa tästä taakasta, joka liittyy Italian pankkien pankkisektorin johtuen NPL-lainoista. Tämä ei ole vielä ohi, mutta nyt tämä on paljon paremmin hoidossa kuin vielä muutama vuosi sitten. Myös kun katsotaan yleisempää Euroopasta kuvaa, kolle, tämähän kuulisi Vallis Dombrovskille, mutta jos tarkastelee sitä, mitä hän on kuvannut, niin kyllähän tilanne tässä on parantunut. Ja se on tietysti taakka Euroopan taloudelle, että on niin paljon näitä järjestämättömiä lainoja keskimääräisesti toimenpiteet ovat olleet hyödyllisiä viime aikoina. Ja erityisesti jos pystytään auttamaan jälkimarkkinoita, niin siitä on kyllä hyötyä ihan kaikille. Barbara Kappel. Barbara Kappel seuraava. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että olette tänään valiokuntamme kokouksessa mukana. Mielelläni viittaisin nyt erittäin konkreettiseen teollisuuden alaan, jonka te mainitsitte, kun viittasitte Googleen keskustelun yhteydessä, kun puhuttiin copyright-kysymyksistä, digitaaliset musiikkipalvelut kiinnittävät huomioni keskustelussa tekijänoikeuksia koskevasta direktiivistä on suuri arvo, aukko, kun tarkastellaan musiikkipalveluiden saamista tuloista, varsinkin on demand alustalta laulettava musiikki ja toisaalta se, kuinka paljon tekijänoikeusmaksuja tilitetään taiteen tekijälle. Minun mielestäni tämä arvossa oleva aukko on valtava, kun on kyse YouTubesta ja videostriimauksista. 46 prosenttia videoista välitetään YouTuben kautta. Ja YouTubella on valtava määrä asiakkaita, yli 600 miljoonaa käyttäjää 1,3 miljardista ja 400 000 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria liikevaihto. Ja Safe Harbor-sopimus, joka liittyy tekijänoikeuksiin, on tulkittu sellaisella tavalla, että musiikkisisältö, jota välitetään, ei kuulu itse alustan vastuualueisiin. Eurooppalaiset alustat, kuten Spotify, on nyt joutunut tilanteeseen tuo maksamaan suurempia tekijänoikeusmaksuja taiteen tekijöille. Voisitteko pohtia tarkemmin tätä on-demand musiikkifoorumin kysymystä syvällisemmin YouTuben osalta? Ainakin pitäisi lähemmin tarkastella, mikä todellinen tilanne on. Uh, indeed. Uh, your line of, uh, of reasoning has... Kyllä todellakin teidän ajat keskustelutapanne on sama, joka on ollut komission keskustelussa. En minä, vaan eräs kollega pyrkii tämän arvo kuilun kattamaan, koska kuten sanoit, eräät yritykset ovat tyytyväisiä siihen, että sisältöä voivat välittää ilman, että tästä sisällöstä palkitsevat ja saavat sitten tuon sisällön rinnalla esittävästä mainosmateriaalista tuloja. Tämä on samankaltainen ajattelu kuin se, että jos mainostajilta halutaan rahaa ottaa siitä, että sitä näytetään tietyn sisällön vieressä, ollaan vastuussa myöskin tuosta sisällöstä. Uskoakseni komissiossa kollegoiden kesken ajattelutapa oli samankaltainen kuin teidän, eli se, että sisällön tuottajia täytyy palkita, sillä muutoinhan he lakkaavat äh, tämän sisällön tuottamisen, ja se olisi erittäin huono asia kaikille meille. Te tietenkin tunnette tämän asian paremmin kuin minä, mutta meillä on samankaltainen lähtöpiste, ja toivottavasti pääsemme samaan tavoitteeseen. Toisessa vaiheessa, kun tarkastelemme äh, tätä ähm, yhdistymää ehkäpä ähm, Applen ja Shazamin liitto olisi mielenkiintoinen. Shazam on musiikkipalvelu, joka tekee mahdolliseksi tunnistaa laulun tai artistin nimen. Ja me pyrimme toimimaan niin, että täysin tarkastelemme sitä, onko Sesamin hankinta ja Sesamin asiakastiedosto sitä myötä jotakin, mikä on tehnyt Applelle mahdolliseksi rajata ulos muita musiikin streaming-esityspalveluja – Meillä ei vielä ole mitään lopullista tulosta tutkinnasta, mutta syy sille, että tätä työtä teemme, tämä saattaa olla hiukan provosoivaa, sillä se on pieni yritys, mutta syy tälle on tietenkin se, että me saisimme paremman käsityksen siitä, mitä tapahtuu, kun tietoa siirretään tällä tavoin. Me saamme lisätietoa, ja olipa päätös sitten mitä tahansa, toivon, että kun päätöksistä tulee julkinen, voimme suuremmalle yleisölle sen saattaa tiedoksi. Kiitos. Thank you, Werner Langen. Werner Langen seuraavana. Vielen Dank, Frau. Kiitoksia paljon komission jäsen. Minulla on teille kolme kysymystä. Ensinnäkin te puhuitte kilpailuoikeuden ja eurooppalaisten markkinajohtajien välisestä tasapainosta. Markkinoiden rajoittamiseen on liittynyt ongelmia kun maailmanmarkkinoista, Kiinasta, Yhdysvalloista, eurooppalaisista yrityksistä. Monilla sektoreilla on ollut suuren luokan ongelmia asian osalta. Komissio on vuoden 1998 säännösten pohjalta hyväksynyt joitakin fuusioita, hylännyt niitä, esimerkiksi Lontoon ja Saksan pörssin fuusiokysymyksessä. Kysymys oli erittäin suuren luokan kysymys. Bayerin ja Monsanton fuusio esimerkiksi, joitakin olette hyväksyneet, joitakin hylänneet. Missä määrin te näette, että Siemensin ja Alstromin sopimus, joka liittyy junien valmistamiseen. Minun mielestäni tämä tarkoittaa sitä, että markkinajohtaja olisi kaksi kertaa suurempi kuin yksikään muu kilpailija, mukaan ottuna kiinalainen vastapelore. Ja tähän juuri puhuitte uusista pienistä kilpailijoista, jotka ovat myydä yrityksensä Google, Amazonin tai muille. Ette sanotte ihme, että Facebookille ei pidetä markkina-arvoa vielä. Entä WhatsApp? Eikö se ole mielekäs kysymys myös kilpailupolitiikan kannalta? Jotkut ovat ostaneet pienempiä yrityksiä ja isomma, suuret internet ovat vain vahvistuneet ja sitten tähän ei reagoida. Onko tämä sitten oikein? Kolmas kysymys. Missä määrin uusi työnjako EU-tasolla ja EU-tason e kansallisen tason välillä on aiheuttanut lisää ongelmia? Tämä on yksi aiheista, joista on keskusteltu viime vuosina. Um, yes, first of all on... Ensinnä fuusiot. Viimeisen kymmenen vuoden aikana komission on käsitellyt noin 3000 eri fuusiotapausta ja 6 prosenttia näistä on hoidettu eri tavoin, kun on ratkaistu kilpailupolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Ja alle tusina on estetty, joten luku, lukujen täytyy olla oikeita. Tietysti puhutaan paljon fuusioita silloin, kun niissä on ongelmia, niin kuin pitäisikin puhua koska silloin keskustelemme näistä kyseisistä ongelmista, tämä näistä luvuista. Sitten te kysyitte Siemens Alston kysymyksestä luonnollisesti muut, kalustonmuutokset ja merkinnät signalointi on äärimmäisen tärkeä rautateillä. Merkinnöissä on, tai signaaleissa on kysymys turvallisuuskyydestä. Ei me ole turvassa, jos signaalit eivät toimi, joten tietenkin tulemme tarkastelemaan erittäin huolellisesti tätä fuusiota, koska tämä on tärkeä kysymys kaikkien Euroopan kansalaisten kannalta mielestäni, että tämä jatkossakin tulee toimimaan. Niin kuin johdannossani sanoin, me olemme sen puolesta, että Euroopan yritykset, yritykset pystyvät kasvamaan. Ja tästä haluamme koko kokonaiskuvan aina mukaan lukien, miten niiden kilpailutilanne suhtautuu Kiinaan, miten kiinalaiset yritykset vaikuttavat globaaleihin markkinoihin ja Euroopan markkinoihin, ja sitten saamme kokonaiskuvan tältä tämän vertailun pohjalta. Siemens Aston fuusiosta ilmoitettiin 8. kesäkuuta, joten nyt on, ollaan vielä varsin varhaisessa vaiheessa. Minulla ei ole mitään tarkempia uutisia tässä tapauksessa. Tutkimukset ovat meneillään. Mutta meidän velvollisuutemme on varmistaa, että fuusio, ihan niin kuin mikä tahansa muukin fuusio, tarkoittaa sitä, että eurooppalaiset kärsivät et Euroopasta kärsi vähemmistä kilpailusta ja korkeimmista hinnoista. Näinhän tehtävä on annettu komissiolle näissä tapauksissa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos, ja tämä on siis nyt todellakin jos, meidän tutkimuksemme osoittaa tiettyjä ongelmakohtia fuusiossa, niin silloin osapuolten tehtävä ei ole ehdottaa korjaavia toimenpiteitä. Emme me sanele, että teemme analyysin, analyysin ja katsomme, onko päällekkäisyyksiä, onko jotakin ongelmakohtia, johonkin liittyy suurempi riski. Ja varsin usein nämä tällaisia hallinnon johtajat, jotka ostavat kalustoa ja merkintäjärjestelmiä, onko jos on näitä ongelmia, niin silloin osapuolet joutuvat itse ehdottamaan korjaavia toimenpiteitä, mutta me palamme sitten tähän aikanaan, mutta nyt vielä ollaan liian varhaisessa vaiheessa. Sitten WhatsApp-kysymys. Silloin kun WhatsApp, WhatsAppin Facebook osti, niin se oli silloin pienempi yritys. Komissio tarkasteli sitä vain sen takia, että meitä pyydettiin näin tekemään yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten taholta. Yksi asia, jota tarkastelimme, oli juuri tämä datakysymys jossa vaikuttaisi markkinoihin, kun Facebook sai datan äh, WhatsAppista, vaikkakin äh, sinä silloin on, että voi nyt yhdistää kahta eri tietokantaa toisiinsa ja silloin analysoin aivan erilaista Facebookia, koska analysin tulos, että ne eivät ollut julkisia markkinoita silloin, kun nämä kaksi tietokantaa yhdistettäisiin, jos niitä yleensä voitaisiin yhdistää. Tämä selvitettiin vasta varsin vasta, vasta fuusion jälkeen huomattiin, että Facebook oli muuttanut ehtoja WhatsApp-käyttäjien kohdalla. He pystyttiin kyllä nämä tiedot. Ongelma ei tässä ei liittynyt niinkään WhatsApp-ostoon, vaan siihen, että eivät ole antaneet tarpeeksi kattavia tietoja komissiolle asiasta. Ja ehkä tiedättekin tämän. Me joudumme sitten löytämään nämä tiedot 110 tai annamme siis 10 miljoonan sakot. Mutta silloin aikana ei todettu mitään kilpailupolitiikkaan liittyviä ongelmia. Sitten viimeinen kysymys. Nyt, nyt todellakin on varhaista vielä, kun on kyse kansallisten, viran, virka, kansallisten kilpailuviranomaisten aseman vahvistamista. Meillä on poliittinen sopimus, mutta tulee menemään jonkin verran aikaa, että siistetään juridisesti tämä kompromissi ja saadaan se hyväksytyksi parlamentissa ja neuvostossa, mutta mitä olen itse oppinut eh, kilpailuverkostolta, kaikki todellakin odottavat kovasti sitä, että saavat uusia välineitä käyttöönsä, uusia tutkintavälineitä, riippumattomamman tavan toimia, ja tietysti tärkeää on se, että jos tarvetta on, voidaan asettaa sakkoja. Ne voit sitten toimia joskus pelotteena. Tibor Zani. Edustaja Zani. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin olen erittäin iloinen siitä, että komission jäsen on täällä tänään ja on valmis vastaamaan kysymyksiimme. Haluaisin hieman pohdiskella tiettyjä huolestuttavia osa-alueita, jotka liittyvät kansainvälisiin kauppasopimuksiin erityisestikin kilpailukomponentin sopimuksissa. Käsitän, että kauppakysymykset menevät hieman teidän toimialanne ulkopuolelle, mutta siitä huolimatta totesin, että Euroopan kilpailukyky on asia, johon nämä kansalliset tai kansainväliset kauppasopimukset vaikuttavat varsinkin Yhdysvaltoin, Yhdysvaltain kanssa käytävät sopimusneuvottelut. Haluaisin niiden osalta mainita sen, että maataloustuottajat ovat yhä enemmän huolissaan asiasta ja niistä seuraamuksista, joita hiljattain on nähty kansainvälisten kauppasopimusten vuoksi. Ja on todella suuren, suuren luokan kysymys, kuinka pitkälti eurooppalaiset standardit, ympäristönormit tai ekologiset normit ovat normeja, joita vastapuoli kunnioittaa. Pystyn kuningaskunnan kanssa olla kyllä, olla kyllä ottamassa käyttöönkin paljon valvontaa, mutta entä näiden muiden kumppaneiden kanssa – Entä sitten kauppasota, jonka Yhdysvaltain hallitus on aloittanut? Sen osalta on, iloinen, että komissio on ilmoittanut halukkuuttaan puolustaa eurooppalaista teollisuutta ja pyrkii laatimaan säännöt, saavat maailman talouden pelisäännöt toteutumaan. Mutta mitä tarkalleen komissio suunnittelee? Mitä sä koet tehdä suojatakseen eurooppalaisia etuja? Kiitos jo etukäteen. Thank, thank uh, Kiitoksia. Uskoakseni on hyvin tärkeää, kuten totesitte, että kun ihmisillä on huolia, huolia siitä, toimimmeko me kylliksi avoimuuden eteen kauppasopimusten sisällön kohdalla, sillä Phil Hogan ja Cecilia Malmström-kollegani – kun he ovat konkreettisissa neuvottelussa, on hyvin tärkeää varmistaa se, että meidän standardejamme kunnioitetaan ja että me emme tuo sellaisia tuotteita, joita ei muutoin hyväksyttäisi eurooppalaisille markkinoille. Uskoakseni ponnistus saattaa ihmisen tietoon se, kuinka tämä tapahtuu kauppasopimusten yhteydessä, on tärkeä. Cecilian Filin tunnen ja tiedän, että molemmille heille tämä on hyvin tärkeää, niin että ihmiset eivät pelästy ja pelkää, että jotakin pahaa tulee heille seuraamaan asiasta, sillä konkreettiset kauppasopimukset ovat mielestäni osa lupaavaa kansainvälistä agendaa. Kauppasopimukset, joita me nykyisin teemme, ovat uudistaneet vanhaa vapaa kauppasopimuskäsitystä, sillä meillä on niin paljon asioita, joita me haluamme muokata. Me haluamme käydä kauppaa, emmekä vain seurata. Me yhä voimme saattaa ihmisiä yhteen, käydä neuvotteluja Singaporen, Kanadan ja Japanin kanssa. Olemme käyneet neuvotteluja. Me olemme viime metreillä Etelä-Amerikan ja Meksikon kanssa. Äh, Uuden-Seelannin ja Chilen kanssa avaamme neuvotteluja, kuten Australian. Tämä osoittaa sen, kuinka Euroopan unioni yhä saattaa ihmisiä yhteen, ei vanhanaikaisen vapaakaupan, vaan modernimman yhteistyön kautta. Tämä on ero myöskin verrattuna Yhdysvaltoihin. Eurooppaan nyt teräs- ja alumiinitullit saanut ähm, ja Jyrki Kataisen ja Cecilia Malmströmin johdolla tätä kysymystä käsitellään. He ovat tehneet syvällistä työtä ja äh, pyrkineet siihen, että voivat vastata tähän eskaloitumiseen, jos sellainen tapahtuu niin kuin nyt on tapahtunut. Luonnollisesti tässä on kolme erillistä seikkaa. Äh, VTO-kokoukset, me uskomme tähän monenväliseen oikeudelliseen puitteistoon toisekseen he pyrkivät tasapainottamaan omin toimin tilannetta. On tiettyjä tuotteita, joita on lueteltu jo mukaan, jotta tämä olisi selvää. Ja luonnollisesti sitten ähm, turvatoimet. He ovat tekemässä työtä ja heillä on täysi komission tuki ja myöskin neuvoston tuki. Kaikkein tärkeintä nykyisin nimittäin se on, että kun kohtaamme tällaisia tariffeja, tulleja Yhdysvalloilta, että me eurooppalaiset toimimme yhtenäisenä rintamana. Sillä eroavaisuuksia on kaikkien maiden maidemme välillä ja meidän vahvuutemme on se, että me pystymme toimimaan yhdessä ja tukemaan niitä konkreettisia asioita, joita me pystymme tekemään, jotta tämä Yhdysvaltain toiminta toivottavasti loppuisi. Seuraava kilpailu kertomuksen esittelijämme. Reimon, ole hyvä. Haluaisin esittää kysymyksen saksaksi. Viime viikolla Strasbourgissa kilpailuasioita käsittelevässä työryhmässä käytiin erittäin jonkinlaista keskustelua. Kuulimme esittelyn OECDn edustaja Freddy Jennersiltä kilpailukysymyksistä Esityksessä oli yksi kohta, joka meiltä nyt useimmiten että hinnan muodostus ja kuinka tietopankit vaikuttavat kilpailumuodostukseen. Meillä on kilpailu oikeuden puolella ja muutenkin mikrotalouspoliittinen kuva tilanteesta ja monet tekijät vaikuttavat hintaan. Jokainen asiakas, jolle palvelua tarjotaan, heidän pitäisi saada kaikkien saada palvelu samaan hintaan, valita katalogista tietyt tavarat samaan hintaan kaikkeen muuta kuin se verkkokaupassa tämä ei enää toteudu. Hinnan muodostuksen vaikuttaa hyvin suurelti, suuresti se, kenellä on paras tietopankki. Siten voidaan tiettyyn hintaan tarjota tavarata palvelua kansalle, kun voidaan arvioida, mihin hintaan asiakas suostuisi vielä maksamaan tavaran tai tuotteen. Tämä saattaa täysin muuttaa sen, miten me pohdimme välitäistä kauppaa ja sen sääntöjä. Koko tämä kehitys, joka liittyy hinnanmuodostukseen, pitäisi ottaa huomioon. OECD teki jotakin ehdotuksia sen osalta. Esimerkiksi se oli pohtinut, kuinka monopoliasemista voidaan päästä eroon ja mitä tehdään Euroopan tasolla tämän suhteen komissiolta haluaisin kuulla, miten meidän pitäisi voida reagoida, miten voimme reagoida niin, että kuluttajat saisivat huokeampia hintoja, mutta sitten miten tietopankit, äh, mikäli vaikuttavat hintaan, jota kullekin kuluttajalle erikseen tarjotaan, niin tämä pitäisi ottaa huomioon digitaalipuolesta vielä. Edellisen kilpailua koskevan kertomuksen yhteydessä parlamentti parlamentin enemmistö viittasi Monsanton kysymykseen ja että paremmin pitäisi ottaa huomioon ekologiset ja muut tekijät kilpailuoikeuden päätösten kohdalla tulevaisuudessa. Demokratian kannalta olisi tärkeää muistaa julkinen mielipide ja tiedottaminen, kun on kyse valtion tuista ja fuusioista. Tulevaisuudessa pitäisi pohtia muutakin kuin sitä toimisivat markkinat vielä sen jälkeen, kun fuusio tapahtuu. Mikäli, fuus, mikäli Google ja muut suuret toimijat pystyvät yhdemmän vaikuttamaan mediamarkkinoihin maissaan, niin tämä pitäisi ottaa huomioon ja valtion tuki, kysymykset ja demokratian sääntöjen edellyttämä julkisuus tiedottaminen olisi tarpeellista Miten te kuvittelette, että voitaisiin toimia sen suhteen, että seuraavan kilpailukertomuksen yhteydessä tehtäisiin ehdotuksia sen osalta, että kilpailuoikeutta voitaisiin kehittää ja muuttaa niin, että nämä kaikki tekijät voidaan ottaa huomioon? Well, first of all, uh, uh, welcome as the next uh, rapporteur. Ensinnäkin odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne pääesittelijänä jatkossa kilpailuasioista. Kiitän myös siitä, että Mainitsitte OECDn tekemän työn, se on hyvin tärkeää. Se on todella vaikutusvaltaista työtä, koska se on huolella harkittua, pohdittua, todella laadukasta, joten kyllä se on tärkeä innoituksen lähde myös meidän työssämme lainvalvontapuolella. Yksi hyvistä asioista, jotka liittyvät hiljattaisiin skandaaleihin, on, että on su- äh, pysty rikkomaan tällainen myytti ilmaisen annetusta palvelusta. Nyt kaikki ymmärtävät, että joko maksaa rahalla tai sitten datallaan. Ja yhä suurempi määrä ihmisistä haluaisi maksaa mieluummin rahalla kuin omalla itseään koskevalla datalla. Washington Post-lehdessä taisi olla sellainen ilmoitus tai mainos, missä näki oman datansa arvon, koska oli niin kutsuttu vapaa vaihtoehto, jossa sai rajoittamattoman pääsyn, mutta mainonta liittyy tähän, voisi maksaa jotakin. Silloin se oli neljä pääsyä, mutta siltikin tämä jäljitys ja mainonta tapahtui sitten oli 50 dollaria, dollaria kalliimpi vaihtoehto neljä pääsymahdollisuutta, ei mainontaa, ei jäljitystä. Ja tämä oikeastaan osoittaa, että kyllä voidaan asettaa hinta datalle sen sijaan, että maksaa datallaan ja sitten silloin seurataan ja jäljitetään, niin maksaakin sitten rahalla. Mielestäni nämä ovat hyvin myönteisiä kehityksiä, koska näin ihmiset voivat saada paremman kuvan siitä, mistä oikein on kyse. Ja toivon, niin kuin äsken puhuimme, että uudet kansalaisten oikeudet mahdollistavat sen, että voimme olla paremmin itse kontrollissa. Niin en tiedä, kuka tarkastelee dataamme, mitä voimme sille tehdä, miten voimme vahvistaa kilpailua. Nyt kun on oikeus siirrettävyyteen, voi siirtää tietonsa palvelimelta toiselle ja tämä synnyttää lisää uusia palveluita. Mitä tulee sitten monopoleihin, Meillä ei ole mitään monopolikieltoa olemassa eurooppalaisessa kilpailulainsäädännössä. On ihan ok kasvaa ja menestyä, mutta jos on menest- menestyksekäs ja kasvaa ja tulee määräävän aseman markkinoille. Sitä voidaan kutsua myös monopoliksi. Tietenkin silloin kilpailu tästä heikkenee ja siksi on tällainen erityisvastuu, että ei saa väärinkäyttää valta-asemaansa ja estää haastajien pääsyä markkinoille. Ja tämä on tietenkin meidän velvollisuutemme valvoa tätä tilannetta asiallisesti niin, että kun liiketoimintamallit ja tavat synnyttää arvoa, ja tuotanto sinällään, tuotantavat ja kaikki tämä muuttuu, koska mm, äh, markkinakustannukset alenevat niin paljon, että lähes nollassa. Siksi on hyvin mielenkiintoista keskustella, miten ymmärretään markkina-asemia tämän tyyppisessä tällaisissa liiketoimintamalleissa. Ja erityisneuvonantajat, jotka nimesin tänä vuonna, he tulevat käsittelemään juuri näitä kysymyksiä ja toivon, että te kaikki pidätte tätä kiinnostavana toimintana. Tullaan pitämään 17. tammikuuta konferenssi, jossa käsitellään näitä kysymyksiä ja sitten loppuraportti joskus ensi vuoden keväällä. Sitten esimerkki Biomonsanton fuusiosta. Tämä ei ole ainoa esimerkki kuitenkaan, koska eri fuusioihin liittyy kysymykset, jotka eivät kuulu kilpailupolitiikan alaan. Kysymykset voivat liittyä turvallisuuteen tai tämä voi koskea median moniarvoisuutta, joten monia asioita voidaan ottaa esiin fuusioita tutkittaessa. Mielestäni on hyvin tärkeää, että on erityiset välineet erityisiä tilanteita varten. Ja maatalous- ja kemianalan fuusioissa, joita olemme nähneet tänä vuonna, on hyvin tärkeää, että on raamitettu tämä markkinapaikka lainsäädännössä, jota koska EU on aivan erityinen paikka harjoittaa liiketoimintaa silloin, kun puhutaan maataloudesta, koska olemme varsin tiukkoja säännöissämme ja mielestäni on paljon parempi, paljon suorempaa sanoa, että haluamme tiukat säännöt siitä, mitä voi ja mitä ei voi tehdä sen, että pyydetään näitä fuusiovälineitä hienon säätämään myös näitä kysymyksiä, kun puhutaan vaikka ympäristöasioista, koska silloin minun mielestäni ympäristölainsäädäntö voisi antaa meille vahvemman suojan kuin jos käytettäisiin tässäkin fuusiovälinettä. Sitten viimeinen kysymys valtion tuista ja julkista miele- yleistä mielipiteestä. Tätä asiaa voidaan lähestyä monista eri kulmista. Yksi asia liittyy siihen, että jossain määrin valtion tuki voi mahdollistaa sen, että yleensä pystyy muodostamaan mielipiteen, koska jos annetaan valtion tukea vaikka yleisradiotoimilla, niin, niin silloin on enemmän tiedolla tiedonvälitysvälineitä, eikä ole riippuvainen vain vaikka Facebook-syötöstä tai siitä, mitä YouTube haluaa heille esitellä. Ja näin yleinen mielipide tulisi paljon monimuotoisemmaksi, sävykkäämmäksi ja toivottavasti myös todenmukaisemmaksi kuin muuton olisi tilanne. Sitten toisaalta lainen valtion tuki tai, tai laiton valtion tuet ja veronkierto Tämäkin kyllä tiedottaa yleistä mielipiteitä. Silloin suhtaudutaan kielteisesti tällaisiin valtion Kiitos. Thank you. Uh, Gunnar Hökmark. Kiitoksia Gunnar Hökmark. Thank you very much. Paljon kiitoksia ja kiitoksia Eli Minulla on kaksi kysymystä. Hiukan yleisempiä. Tämä liittyy fuusioihin – erityisesti kun pienemmissä jäsenmaissa meillä on suuri, ehkäpä monikansallinen yritys, joka keskustelee fuusiosta. Ainakin hiljattain tapana on ollut tarkastella paikallisia markkinoita, mutta tämä ei riitä eurooppalaisia markkinoita ajatellen. Meidän tulisi suojella globaaleja huippusuorittajia eurooppalaisella tasolla. Kuinka tämä siis tapahtuu, voisimmeko tarkastella tilannetta, emme vain kansallisesti, myös eurooppalaisilla markkinoilla. Ja sitten Gazprom. Tiedän, että komissio on velvoittanut Gazpromin seuraamaan tiettyjä velvoitteita ja Euroopan unionin lainsäädäntöä että ei ollut saanut sanktioita päinvastoin kuin eräät muut suuryritykset, Apple, Microsoft. Tämä on melkoisen erikoista, erityisesti koska tiedämme, että Gazprom todellakin on estänyt kilpailua, kuten aikaisemmin kuvasitte tätä tilannetta. Ja se on juuri sellainen kuin suuryritysten harjoittama kilpailun jarruttelu, avoimuuden puutteen kautta ja niin edespäin. Mutta tiedämme myöskin poliittisista syistä, että Gazpromilla on tavoitteensa ja se on tämän osoittanut. Olisi hyvin äh, mielenkiintoista kuulla teiltä, kuinka te vertaatte näitä kahta samankokoista tapausta, eikä vähiten siksi, että me tiedämme, että esimerkiksi Nord Streamin yhteydessä komissiolla oli sellainen kanta, että Euroopan energiaalan kilpailu vaarantuisi sen rakenteen vuoksi? On, uh, on the first question of... Ensimmäisen kysymykseen ja sen osalta, kuinka arvioidaan markkinoita, olen teidän kanssa samaa mieltä. Ei riitä, että katsotaan kansallisia markkinoita yksinomaan. Meidän täytyy katsoa todellisia markkinoita. Joka tapauksessa me arvioimme kysymystä Onko joku, jonka puolen asiakas voi kääntyä niin kauan kuin on uusia liike elämänharjoittajien puolen kansalaiset tai yksityiset voivat kääntyä, niin niin kauan kilpailua vielä on. Mitä olemme nähneet viimeisten 50 vuoden aikana on se, että puolet markkinoista ovat kansallisia ja osa ei. Nyt 65 prosenttia kaikista markkinoista on vähintäänkin etäalueen laajuisia – jotkut vielä laajempia, joiden tilanne on kehittynyt. Ja meidän käsityksemme sen osalta, kuinka näemme markkinat, on myöskin muuttunut ja ymmärrämme, että maailmasta on tullut globaalimpi. Yhä useammat yritykset kilpailut maailmanlaajuisilla markkinoilla. Tämä on hyvin heijastunut siihen tapaan, jolla me teemme markkina-analyysimme. Varmistaaksemme sen, että ne ovat asianmukaisia. Meillä on myöskin tutkimus, joka tarkastelee meidän fuusioanalyysiamme ja katsoo, ovatko meidän käsityksemme ajan tasalla ja miten meidän päätöksemme heijastuvat siihen, miten yritysten täytyy tehdä, harjoittaa yritystoimintaa. Ja toden totta, me olemme huipputasoa, kun teemme markkina-analyysejä. Me olemme juuri tähän teidän vetämuksemme vastanneet jo Gazprom-kysymyksestä. Laitemme vastalausen ilmauksemme toteamalla, että näin me luulemme teidän tehneen, mutta emme sano, että näin te teitte. Yksi syistä, miksi asetimme tiettyjä velvoitteita Gazpromille, oli se, että täten saamme aikaan parempia tuloksia, koska kyse ei ole pelkästään eurooppalaisen kilpailulainsäädännön noudattamisesta. Tämä liittyy kaksi muutakin seikkaa. Tähän liittyy kaksi eri seikkaa. Eurooppaisten kaasumarkkinoiden integroituminen on tässä kyseessä. Ja mikä on kaasun ostajan kannalta tärkeää on se, että kaasu voidaan myydä eteenpäin. Mikäli on ostanut kaasun ja maksanut siitä, niin silloin se täytyy voida myydä eteenpäin. Näin ei ollut aiemmin, koska sopimusrajoitteita oli. Ei riitä, että poistetaan nämä sopimusrajoitteet. Tärkeää on tietystikin se, että kaasua toimitetaan sinne, minne haluaa kaasua toimitettavan. Kaasu ei ole asia, mitä voi laittaa taskuihinsa ja sitten siirtää paikasta toiseen asiakkaalle. Tätä varten tarvitaan putkia. Siksi asetimme Gazpromin velvoitteen toimittaa kaasu sinne, minne se halutaan toimitettavaan. Tämä on ensimmäinen hyvä asia. Ja toinen hyvä juttu tässä on se, että Itämeren maat ja Bulgaria hyvin pitkälti ovat energiasaarekkeita kaasun ja putkien osalta. Nyt Gazpromilla on velvollisuus toimittaa kaasua sekä Itämeren maihin, Baltiamaihin että Bulgarian, vaikka asiakkaalla ei välttämättä ole putkea, joka menee siihen suuntaan. Tämä kaikki tullaan hoitamaan virtuaalisesti ja vaikka olisi Itämeren maassa, eikä ole pitkän aikavälin sopimusta, niin mikäli joku muu, esimerkiksi Puolan asiakas, on tehnyt pitkän aikavälin sopimuksen, niin hän voi saada kaasun toimitettua Puolan sijasta kaasun Itämeren maihin, Baltian maihin. Tämä mahdollistaa kaasun toimitusvarmuuden ja markkinoiden toimivuuden. Ja mitä hintoihin tulee, emme voi pakottaa ketään hyväksymään hintamekanismia, ellei tätä voida tehdä velvoitteen muodossa. Gazpromilla on nyt velvoite tarkastella hinnoitteluaan ja ottamaan, ottamaan käyttöön hub-hinnat, päivittäiset kaasumarkkinahinnat Saksassa ja Alankomaissa. Ja vaikkakin kaasun hinta on sidottu öljyn hintaan ja öljyn hinta nyt kasvaa, silloin siitä huolimatta voidaan vaatia hintojen uudelleen tarkastelua sen osalta sen valossa, mitkä ovat kaasumarkkinahinnat. Nyt on säännöt, joita Gazprom täytyy noudattaa, ja mikäli se ei noudata, sille voidaan asettaa seuraamuksia ilman, että tehdään täysimittainen tutkimus. Minusta tämä on parempi tulos kuin mitä nyt muuten olisi voitu saada. Ramon Haoregi. Kiitoksia, komissaari. Kiitän myös teidän tekemästänne työstä ja osallistumisestanne. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin eh, ensimmäinen liittyy budjettiin budjettiin, joka kilpailuasiolle on laadittu, operatiiviset menot. Minulle ei tullut selväksi tehtävät ja tavoitteet, minkä tyyppisistä ohjelmista on kyse, minkälaisia ohjelmia siis rahoitetaan tällä budjettiosuudella ja ketkä hyötyvät tästä. Jos voisitte hiukan enemmän kertoa tästä uutuudesta, kun muutetaan mm, budjetissa nämä huomioon. Sitten pankkisektorista erityisesti rajat ylittävät kysymykset. On selvää, että pa- pankit ovat keskittämässä toimintaansa huomattavasti ympäri Eurooppaa, jossakin maassa enemmän kuin muissa. Sitten kun ajatellaan kuluttajia, pankkitilejä, asuntolainoja, niin onko syntymässä vai ei markkinoiden paranemista, erityisesti kun ajatellaan rajat ylittäviä kaupankäyntiä tai markkinatoimintaa, koska pelkään kuitenkin, että olemme vieläkin varsin kaukana tästä. Sitten kolmas kysymys, komissaari, liittyy epäreilun kilpailuvastaisesta toiminnasta ja verokierrosta. Emme mielestäni ole edistyneet tarpeeksi, kun ajatellaan kaikkia skandaaleja, LuxLeaks ja niin edelleen niin parlamentti kuin komissio, komissiokin ovat ryhtyneet erilaisiin aloitteisiin, kun ovat koordinoineet toimintaa. Veropäätösten kohdalla on näitä maakohtaisia raportointeja, mutta minulla on kuitenkin sellainen vaikutelma, että epäreilu kilpailu maiden välillä vain kasvaa. Te itse aikaisemmin tässä mainitsit aika moniakin tapauksia ja kysyisin, onko meillä tarvittavat välineet harjoittaa tämän tyyppistä kontrollia. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitoksia. Aivan aluksi COM-pääosastolle. Se, että meillä on erillinen budjettikohta, on ensimmäinen asia. Näin ei ole aikaisemmin ollut, mutta näin tulisi olla, koska meidän tulee investoida yhä enemmän IT-välineisiin. Esimerkiksi jos meillä on jonkinlainen tutkinta, meillä täytyy olla äm, IT, tutkimusmahdollisuudet niin, että voimme löytää sellaisetkin tiedot, jotka on poistettu. Muutoin me saatamme saada vaikkapa 800 000 asiakirjaa. Jotta me tuon savuvan aseen pystymme löytämään, meillä täytyy olla IT-välineistö, joka nämä 800 000 asiakirjaa käsittelee niin, että sekä syytetty saa niihin pääsyn, että meillä on menettelylliset oikeudelliset takeet, tässä komissio on alkanut osoittaa, kuinka voimme omassa työssämme myös käyttää algoritmeja, sillä algoritmithän eivät käy mitään oikeusopintoja, että saattavat, ne saattavat itse keskenään tällaisia vehkeilyjä tehdä. Kuinka me voimme puuttua siihen mielestäni on tärkeää, että meillä on riittävä IT-välineistö, jotta me voimme markkinatutkimuksemme hoitaa. Tässä myös kysymys on siitä, että me pystymme todisteita keräämään tutkinnon yhteydessä. Mielestäni on tärkeää, että voimme toimia niin, että meillä on kattava horisontaalinen tutkinta sektorilla, jotta voimme nähdä kuinka mikäkin toimii. Me olemme e-commerce-sektorilta tutkinnasta oppineet paljon ja muista tutkinnoista ja se auttaa meitä. Sitten viimeisenä, mutta ei viimeisempänä on tärkeää, että pystymme rahoittamaan kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa tekemäämme yhteistyötä. Olen ollut yhteyksissä heihin uuden lainsäädännön tiimoilta ja on tärkeää, että me pystymme käyttämään mahdollisimman hyvin hyväksemme niitä eri välineitä, joita meillä on kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Tämä tekee meille mahdolliseksi näin toimia. Toisen kysymyksen vastauksena, mitä tulee pankkiin keskittymiseen, minulla ei ole täyttä kuvaa tilanteesta. Olemme enemmän kuin valmiita tulemaan uudelleen keskustelemaan asiasta tai kirjallisesti käydä tämän tapauksen läpi, mitä tulee pankkien rajat ylittävään keskittymiseen. Uskoakseni Tämä koskettaa kollegani Valdis Dombrovskia. Hänen tehtävänsä on tarkastella asiaa yksityiskohtaisesti, mutta mielelläni voin palata asiaan, jos intressejä on. Tärkeää on luonnollisesti se, että markkinat toimivat ja asiakkaita palvellaan hyvin. Nyt olemme nähneet myöskin, että uusia toimijoita tulee pankkisektorille ja he tekevät uudenlaiset maksutavat ja uudenlaiset rahoitustavat mahdolliseksi. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, kysymystaistelusta epäreilua kilpailua vastaan valtion tukien osalta. Uskoakseni tietyllä tavalla tässä valamiehistö ei ole vielä päätöstään tehnyt. Olemmeko me onnistuneet melko lailla kirjallisestikin todettuna sillä jokaisesta valtion tukikysymyksestä on tehty vetomus ja näiden käsittely alkaa nyt Fiat-tapauksen ja Starbucks-tapauksen osalta uskoakseni myös. Ja me tulemme näkemään lopputulokset vasta sitten, kun tuomioistuin on päätöksensä antanut. Kuitenkin tästä huolimatta mielestäni lainsäädäntö, jota on neuvostossa hyväksytty, kuten mainitsitte, avoimuuteen, ähm, välittäjiin, makohtaiseen äh, raportointiin, läheisempään yhteistyöhön veroviranomaisten välillä, äh, kaikki näiden seikkojen myötä olemme astuneet tärkeän askeleen eteenpäin. Ja haluan sanoa myöskin, että toimeenpano on avainasemassa. Me tarvitsemme älykkäitä henkilöitä, jotka puhuvat monia kieliä, joilla on erityisiä pätevyyksiä, jotka voivat käyttää näitä uusia välineitä tuloksen saamiseksi. Tämä on mielestäni tärkeää ja toivottavasti autatte minua keskittymään tähän, kun uusi lainsäädäntö astuu voimaan veroviranomaisilla täytyy olla riittävä henkilökunta, jotta he voivat kansallisesti tämän toteuttaa ja tehdä yhteistyötä, sillä se tulee olemaan osa koko ratkaisua. Yksi seikka, mikä on jäänyt hiukan huomiotta mielestäni monissa jäsenmaissa, on se, että jäsen Maat itsekin muuttavat lainsäädäntöään. Esimerkiksi jos tarkastelette Luxemburgia, Fiat-tapausta, sitä ei voitaisi toistaa siellä. Kyproksella on sama tilanne. Siellä ei voisi toistua sama kuin menneisyydessä. Alankomaat ovat muuttaneet ähm, yritysyhtymiin liittyvää lainsäädäntöä niin, että vain todellinen sellainen tähän lainsäädännön piiriin jää. Ja Irannessakin on näin tehty Irishin myötä. Meillä on siis kohta kohdalta tilanne, jossa jäsenmaat muuttavat lainsäädäntöä. luonnollisesti, mikä hyvin tärkeää. Meillä on Euroopan unionin laajuinen lainsäädäntö, joka on astumassa voimaan nyt. Ja vaikka tämä ei tapaus tapaukselta seuraisi LuxLeaksia. Uskon, että LuxLeaks ja parlamentin työ ovat olleet hyvin suuressa roolissa, kun olemme saaneet liikevoimaa aikaan, että tämä muutos olisi mahdollinen. Ja se on mielestäni erittäin hyvä asia. Eva Maidel. Seuraavaksi Eva Maidel. Kiitoksia komissaarille konkreettista vastauksista ja valmiudesta tulemaan tänne. Minäkin kysyisin sitovista velvoitteista, jotka liittyvät Gazpromiin. Minä tulen maasta Bulgariasta, missä jonkin vuoden ajan emme ole saanut minkäänlaista selkeyttä koskien Gazpromin toimintaa ja South Stream putkea, kaasuputkea. Mielestäni tämä oli hyvä päätös, että tuli tällainen sitova velvoite, velvoite selkeyttää asioita niin, että tällainen suuri yritys joutuu toimimaan eurooppalaisten sääntöjen mukaisesti. Toisaalta monet ajattelivat niin, että ehkä Gazprom äh, joutuu, sitä rangaista ja miettää, mitä tapahtuu, jos, jos Gazprom, ei, Gazprom ei noudatakaan sääntöjä ja velvoitteita tulevina vuosina ja kuukausina. Tietysti olen hyvin tietoinen sakoista, joita voitaisiin asettaa, mutta mitä voimme tehdä, jotta varmistetaan se, että he pitävät kiinni näistä toimivat mukaisesti. Ja sitten aikooko komissio ehkä päättää ja käyttää toimivaltuuksiaan ja pyytää tietoa sopimuksista Gazprobin ja kyseisten maiden kanssa, joita sopimuksia on solmittu. Kiitoksia. Minäkin olen sitä mieltä. Sen lisäksi, mistä olemme jo sanoneet Gazpromin velvollisuuksista, niin se seikka, että ne eivät voi vaatia korvauksia South Stream-hankkeesta, joka ei mennyt läpi. Tämä on mielestäni tärkeä asia, koska tämä on varsin iso summa rahaa, jota tässä pohdittiin, ja se olisi sitten taakka Bul- Bulgarian taloudelle. Nyt on niin, että Tämä on minusta vasta alkua. Aletaan no- noudattaa uutta, uusia sääntöjä ja näin myönteisesti Gazprom vaikuttaa Euroopan kaasumarkkinoiden yhdentymiseen ja sitten on tällainen trust, trusti, joka valvoo tätä tilannetta ja, toi, toi, ja sitä toimitaanko sääntöjen mukaisesti ja tietysti Gazpromin äh, asiakkaat voivat ottaa meihin yhteyttä, jos huomaavat, että asiat eivät olekaan sillä tulolla kuin pitäisi. Niin kuin te sanotte, voimme asettaa sakkoja, jos velvoitteita ei noudateta ja on tämä 10 prosentin liikevaihdon osuus. Sitten kun nämä sitovat velvoitteet olemassa, niin silloin ei tar- joudu tekemään tutkimusta. Tämä tar- tarkoittaa sitä, että silloin voidaan paljon nopeammin toimia, jos Gazprom ei noudata sitovia velvollisuuksia. Ja tämä on hyvin tärkeä osa jolla varmistetaan, että näin myös tapahtuu. Bulgarian ja Baltian maiden eristäminen loppuu ja saatte haluamanne hinnat, siis markkinahinnat, vaikkakin ehkä teillä on sopimuksessa öljyn indek, hinnan indeksi, mutta näin kuitenkin tapahtuu, eikä enää mainita mitään korvauksia South Stream-hankkeesta, joka ei mennyt läpi. Tibor Zani. Edustaja Zani, seuraavana olkaa hyvä. Uh, thank you very much again. Kiitos puheenjohtaja siitä, että voin ottaa esiin vielä muutaman seikan. Aina puhua ilmailualasta. Yleisesti ottaen ilmailuala on yksi kilpailukykyisimpiä Euroopan unionissa. Euroopan unionin ilmailualan sisämarkkinat ovat tuoneet valtavan suuria muutoksia alalle. Kansallisia säännöksiä on korvattu yhtenäisillä EU-säännöksillä. Lentomatkustaminen on, lentomatkustaminen halvempaa ja turvallisempaa, ja yhä useampi ihminen pääsee palveluiden piiriin. Työ ei tietysti vielä loppuun tehty ja menetetty jatkuvasti parantaa tilannetta matkustajien ja yritysten kannalta. Etenkin kun on arvioitu, että 2035 vuoteen mennessä ilmaliikenne Euroopassa tulee kasvamaan 50 prosentilla. Se on suorastaan uskomaton luku jo sinänsä. Oikeudenmukainen kilpailu, reilu kilpailu on ilmailumarkkinoiden kulmakivi. Siksi on ollut suuntausta siihen, että täyden palvelun tarjoajat kilpailevat halpalentoyhtiöiden kanssa samalla säännöllä. Tämä on huolestuttava, kun on kyse Lufthansa, tämä German Wing taikka Air Francein omistamasta halpalentoyhtiöstä taikka Iberian suhteesta sen omistaman halpalentoyhtiön. Tämä saattaa johtaa siihen, että palvelun laatu heikkenee vai kuinka tämä sitten vaikuttaa työntekijöiden oikeuksiin? Sekin täytyy selvittää. Kilpapolitiikan kannalta haluaisin esittää kysymyksen. Kuinka komissio voi varmistaa sen, että nämä omistajakytkökset alpelentoyhtiöiden ja niiden omistajien kanssa eivät millään tavalla aiheuta markkinoille pääsyn esteitä tai kilpailun vääristymiä? That, that is indeed a very interesting... Tämä on todellakin hyvin mielenkiintoinen kysymys. Sillä tähän mennessä olemme nähneet ennemminkin sen, kuinka voisimme auttaa lentoyhtiöitä tekemään yhteistyötä niin, että eh, he voisivat kattaa mahdollisimman paljon eh, yhteyksiä näiden liittojen kautta niin, että he eivät eh, muodosta fuusioita, vaan että meillä olisi verkosto, joka tekisi mahdolliseksi kattaa yhteydet hyvin globaalisti. Mutta tämä yhteisomistajuuskysymys päälentoyhtiön ja halpalentoyhtiön välillä, minulle ei ole tätä esitetty mahdollisena kilpailuongelmana, mutta mielelläni pohdin asiaa ja palaan siihen – sillä keskittäminen ja yhteisomistajuus itse asiassa todellakin ovat asioita, joita me tarkastelemme juuri nyt, jotta voisimme nähdä, mitkä ovat vaikutukset, kun ei tällaiseen allianssiin kuulu, kun ei ole fuusioitumassa, mutta kun osakkeenomistajat ovat periaatteessa samat. Mitä tapahtuu kimokkeille kilpailua harjoittaa? Mutta minulla ei ole vielä lentoyhtiöiden puolelta tästä tietoa, joten täytyy palata asiaan. I'm sorry. Kiitoksia. Pyydän anteeksi kahdelta kollegalta, jotka vielä pyysivät puheenvuoroa. Minähän sanoin jo aluksi, että meillä on tämän tiukkaa ajankäyttö käytössä tänään, koska tulkit eivät voi olla täällä ennalta ilmoitettua pidempään joten meidän täytyy saada tämä keskustelun päätöksen. Haluan kiittää lämpimästi komission jäsen Vestagiriä tässä yhteydessä. Tämä oli erittäin hyödyllinen keskustelu, hedelmällinen sellainen, joten jäämme nyt odottelemaan jatkossakin läheistä yhteistyötä teidän kanssanne. Ja vielä aplodit tähän väliin. So, let's move to next point. No niin, siirtykäämme nyt sit se, sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyse on lausunnosta jonka valiokuntamme antaa regi aluepoliittiselle valiokunnalle. Kyse on rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamisesta ja sen yleistavoitteen mukauttamisesta. Kuten te tiedätte, Valiokunnan työvaliokunta nimitti minut tämän asian esittelijäksi. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelyitä ja kollegoita, jotka laativat nämä 39 tarkistusta, jotka meillä on nyt edessämme. Tarkistukset liittyvät kahteen seikkaan lähinnä. Ensinnäinen yleinen tämän ohjelman tavoite, ohjelman yleistavoite, kun esittelin lausuntoluonnokseni, jo silloin painotin, että komission tekemä ehdotus – tarjoaa meille tilaisuuden selventää ja laajentaa käsitystämme uudistuksista koko tällä alueella, jonka pitäisi olla mukana. Kun pohditaan esimerkiksi ympäristönormeja, sosiaalista politiikkaa, sosiaalista kohesiota. Ohjelman pitäisi myötä vaikuttaa siihen, että saadaan aikaan vankkaa, kestävää kasvua, työpaikkoja, sosiaalista ja alueellista lähentymistä, kilpailukykyä täytyy voida parantaa ja muitakin seikkoja olemme pistäneet tekstimme mukaan. Lukuisia tarkistuksia on esitetty tähän seikkaan. Suurin osa niistä noudattaa samaa linjausta kuin minäkin. Kompromissiehdotuksia on tehty. Niissä pyritään ottamaan huomioon niin monet ehdotukset kuin vain mahdollista. Ehdotukset, jotka ovat tulleet eli eri poliittisilta ryhmiltä. Johdantosan kappaletta halutaan täsmentää ja pistää vähemmän asioita itse tekstiin, mutta pyrimme pitämään yllä tasapainoa johdantosan kappaleiden itse tekstin välillä. Toinen seikka liittyy rahoitukseen. Miltei kaikki tarkistukset hieman täsmentävät sitä vaatimusta, että meidän pitäisi välttämään rahojen siirtoa paikasta toiseen. Tätä haluamme painottaa ponnekkaammin. Lisäksi mukaan on otettu sana sanamuoto, joka pitää kiinni miltei täysin komissioehdotuksesta sen osalta, että osa ohjelmasta, joka liittyy euroon liittymiseen, pysyy ennallaan laaja konsensus on sen takana, että meidän ei meidän pitäisi hyväksyä määrärahan siirtoa paikasta toiseen, vaan erityisvälineitä täytyisi voida käyttää nykyis, niitäkin, jotka ovat nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tämä on minun lyhyt esittelyni lausuntoni osalta ja nyt mielelläni kuulen teidän kommenttejanne ja pyydän ne mahdollisimman pitkälti ottamaan huomioon Käsittääkseni Maleticin puolesta kansanpuolen nimissä puhuu Anne Sander. Olkaa hyvä. Président, je voudrais excuser ma collègue Ivana Maletic. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pohjoitella Ivana Maleticin puolesta. Hän ei päässyt tänä iltapäivänä paikalle, joten minä luen nyt hänen kommenttinsa englanniksi. Äh, mitä tulee tarkistusten tarkasteluun on tärkeää, että otamme huomioon sen tosiasian, että me emme luo uutta asetusta koskien rakenneuudistusten tukiohjelmaa kaudelle 2020 jälkeen. Me vain kasvatamme olemassa olevan ohjelman rahoitusosuutta kaudelle 2017-2020 80 miljoonalla eurolla me emme voi vastata kaikkiin haasteisiin, emmekä toimeenpanna kaikkia uudistuksia jäsenmaissa 220,4 miljoonan euron myötä. Ja näinpä lisää tarveohjelman osalta, joka on määritelty, ei ole perusteltu. On hyvin tärkeää, että me emme määrittele näitä uudistuksia etukäteen, sillä olosuhteet ovat erilaisia kaikissa jäsenmaissa. Jos me asetamme tavoitteet konkreettisten uudistusten mukaisesti, saattaa tapahtua niin, että me rajoitamme jäsenmaiden toimintaa siellä, missä näin ei tulisi tehdä, mitä tulee mahdollisuuksiin käyttää ohjelmaa esimerkiksi vähemmän kehittyneissä jäsenmaissa tai niissä, joissa ei ole fiskaalista joustovaraa sille, mitä me ehdotamme tai jotka ovat kansallisella tasolla erilaisia prioriteetteja määritelleet. Priorisoiminen on tarpeen eh, talousarvion rajoitusten vuoksi ja myöskin siksi, että tukipyyntöjä on tehnyt tullut paljon, mutta ei kuitenkaan ennalta määriteltyjen uudistusten mukaisesti. Eh, valintakriteereissä tulisi priorisoida sellaisia uudistuksia, joilla on synerginen vaikutus muihin sektoreihin jotka pyrkivät talouden kasvun tukemiseen, kuten myöskin työpaikkojen luomiseen ja kohesioon. Olen sitä mieltä, että yleinen ohjelman tavoite, sitä ei tulisi suuresti muuttaa. Meidän täytyy muistaa, että me puhumme vain ohjelman laajentamisesta. Ikonissa meidän täytyy korostaa sitä, kuinka tärkeää on ohjelman tukeminen, jotta voisimme tukea jäsenmaita euroalueen ulkopuolella niin, että he lähentymiskriteerit voisivat täyttää mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman laadukkaasti. Ja että korostamme sitä tärkeyttä, joka ohjelmien liittämisellä Euroopan talouden ohjausjaksoon on kuten myöskin maakohtaisen suositusten toteuttamiseen jäsenmaissa. Ottaen huomioon aikaisemman keskustelun, olen varma, että me olemme samaa mieltä tämän lausunnon suhteen. On tärkeää mielestämme, että tuomme myöskin esiin sen, että varat tulisi saada joustovälineistä. Ja me emme ole myöskään tässä talousarviosta vastuussa. Kiitos. will not be present, so uh, ECRstä e ei taida ketään olla paikalla, joten Ramon Tremosa. Well, uh, first... Kiitos. Ensin haluan kiittää esittelijää sitä tietoksena mukana, nimittäin EU-lainsäädännön soveltamista pitää, pitää äh, rakenteellisena uudistuksena tässä mielessä. Tehän tiedätte, tässä valiokunnassa minun mielipiteeni on tullut monta kertaa esiin. Minusta EU ei ole EU ei ole kyse vain rahasta, vaan myös parhaimmista käytännöistä. Ja tässä mielessä ymmärsin pääministeri Ryten puheenvuoron viime viikolla. Hän puhui USAn perustuslaista, kun hän puhui täydellisestä unionista. Me kun keskustellaan sitten, että onko enemmän vai vähemmän unionia, niin tässä parempi unioni pitäisi tulla korostetusti esille. Ja tässä mielessä yksi pääongelmista, joita meillä on, ja toivon, että jaatte tämän mielipiteen, siis ongelmana on se, että meidän täytyy pystyä harmonisoimaan EUn lainsäädäntön täytäntöönpano. Siksi kiitän esittelijää tämän ehdotuksen mukaanottamisesta. Minä toivon, että tämä ehdotus otetaan huomioon koko unionissa. Siinä kaikki. Toivon myös sitä, että näin autetaan paikallistasoa, aluetasoa rakentamaan vahvempi hallinto ja tekemään, ja odotan yhteistyötä varjoistelujen kanssa ja toivon, että meidän lausuntomme tästä valiokunnasta otetaan täysin huomioon. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitoksia. En tiedä, haluaako Moli puhua Filipin puolesta. Eikö? No, siinä tapauksessa en nyt näe kuenkaan edustajaa paikalla. E eikä tämän e EFDDstä eikä ENFstä, joten haluaako joku muu puhua? Pervans, ole hyvä. No. Kiitoksia puheenjohtaja, te olette tehokkaasti johtanut tätä työtä ja uskoakseni kompromissit ovat mielenkiintoisia. Haluaisin äh, palata kuitenkin ehkäpä siihen, mitä EPP-kollega sanoi, sillä luonnollisesti tilanne on sellainen, että voi yhdellä ohjelmalla kaikkea tehdä, mutta samaan aikaan ottaen huomioon, kuinka vähän varoja on, ellei me ähm, pitäydy niissä periaatteissa, joita olemme määritelleet. Me vetämme kansalaisten odotuksia ja me luomme Euroopasta jonkinlaisen turhautumis- automaatin. On hyvin valitettavaa, että sosiaaliset ulottuvuudet eivät ole kompromississa mukana. Tämä on huono viesti. Kaikki tämän sosiaalipilarin hyväksymisestä viime viikon vuonna iloitsivat. Ja nyt kun on aika konkreettisesti toteuttaa asiaa ohjelmien toimeenpanon kautta erityisesti, nehän nimenomaan liittyvät rakennuudistuksiin, ne tekevät mahdolliseksi tämän sosiaalipilarin muuttua konkreettiseksi. Me emme löydäkään yksimielisyyttä. Tämä on pahoiteltavaa. Tämä on mielestäni harmi. Thank you. Uh... Kiitoksia. Johdanto-osassa Elen erehdy viitataan jotain, joten tätä ei tule itse artiklaan, kuten sanoin. Tämä on jo sinänsä merkki ja tämä on kompromissi. Näin aion ehdottaa tietystikin äänestämme myöskin artikloista, mutta minun mielestä se on kyllä siellä johdatosassa. Joten eh, tulemme jakamaan joka tapauksessa tekstin. Ja kuten tiedätte, kyse on lisärahoituksesta hyvin lyhyelle aikakaudelle sitten uudesta ohjelmasta, kun päätetään, me tulemme olemaan vastuuvaliokunta. Toivon mukaan näin on. Sitten meillä on tilaisuus enemmän omistaa aikaa ja enemmän resursseja tälle asialle. Ja voimme sitten puhua keskenämme, jotta voimme toimia vähemmän rajoitulla tavalla. Nythän me annamme lausunnon toiselle valiokunnalle. Jatkossa olemme itse vastuuvaliokunta. Johdatonsa kappaleessa se on kyllä tämä sosiaalisten oikeuksien pilari. Kiitoksia. Kiitos myös kaikille kollegoille yhteistyöhalukkuudesta. Me äänestämme huomenna. Kompromissit on jaettu ennen kokousta. Joten meillä on edessä huomenna pitkä äänestyssessio. Uskon, että voimme nyt päättää tämän kohdan käsittelyn tähän ja siirtyä seuraavaan kohtaan Ludek sinä voit tällä välin toimia puheenjohtajana. downgrade myself a little bit. Uh, so... Downgradean itseäni tässä nyt hieman. Kohta kuusi on seuraavana vuorossa. Muutettu ehdotusneuvoston asetukseksi asetuksen 904 muuttamisesta hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäveron alatehostavien toimenpiden osalta. Minä luen hän esittelijän Robert Siilen lausun, koska hän ei ole paikalla. Esittelijä pyytää ensinnäkin anteeksi, ettei päässyt tänään paikalle. Hän kiittää kaikkia ja varjoesittelyitä heidän panoksestaan ja tänään käydystä keskustelusta. Esittelijä on muiden kanssa samaa mieltä siitä, että rajatyöttävä vero petollisuus on suurin ongelma jäsenvaltioissa verotuksen alalla kauppa jäsenvaltioiden välillä tai talouden kehittyminen on ollut nopea ja sitten tulliviranomaiset on pysynyt, pysynyt perässä. Nyt pitäisi nopeasti kehittää yhteistyötä, e, sertifioidut verotuksenaiset henkilöt, se viittaus on poistettu, enemmistön näkemykset ja näkemystä muodostaminen kuitenkin tarpeellista ja sitten on vetänyt oma tarkistuksensa takaisin. Esittelijä pyrkii muutenkin konsensukseen. Hän on ottanut mukaan tiettyjä kompromissiäänestyslistaan. Näiden mukaan jäsenvaltiot voivat pyytää, yksi ainoa jäsenvaltio voi pyytää hallinnollista tutkimusta, tähän ei tarvita kahta tai kolme jäsenvaltiota enää. Niiden tarkistusten valossa, joita on esitetty, vaikuttaa siltä, että suuren luokan erimielisyyksiä ei ole. Sen vuoksi esittelen toiveikas sen suhteen, että huomenna äänestyksen yhteydessä myönteinen ratkaisu saadaan löytymään. Tämä esittelijän kantana nyt kysyisin, kuka edustaa tällä varjoesittelijöitä. Brian Hayes ilmeisestikin korvaa tällä edustaa, edustajan Matoa kansanpuolen nimissä. Olkaa hyvä. Firstly, can I apologize on... Kiitoksia varapuheenjohtaja, mutta pyydän anteeksi herran Maton puolesta, joka ei myöskään päässyt paikalle, koska hän on osastunnossa EPPn delegaation Kolumbian presidentinvaalien yhteydessä, mutta hän on samaa mieltä tästä arviosta, jonka esittelijä teki hyvästä äh, lopputuloksesta koskien kompromisseja. Hän on pyytänyt minua esittämään seuraavat asiat, jotka tulisivat pöytäkirjoihin viime vuosina selvästi. ALV-järjestelmä ei ole pystynyt pysymään globalisaation tahdissa. Digitalisaatio kaikissa talouksissamme on vaikuttanut todella suuresti se koskee niin veroa kuin muita, muitakin verokysymyksiä. Tämä pitää ottaa huomioon, että tämänhetkinen verotusjärjestelmä, kun verotetaan kauppaa ja sen kesken, se perustuu siirtymävaiheen järjestelyihin. ALV-vero on kasvava EU-ssa. E se liittyy, ja tämä sopimus josta huomenna äänestämme. Tämä herra Matumesta tämä lähettää oikean viestin ja on oikea askel oikeaan suuntaan, jotta voimme paremmin harmonisoida tilannetta ja käyttää hyväksemme arvonlisäverojärjestelmää. Herra Mato haluaisi kiittää myös neuvottelutiimiä sen kovasta työstä ja halukkuudesta neuvotella varjostelun kokouksessa. Haluamme vahvan viestin neuvostolle siitä, että me täällä EKon valiokunnassa olemme puolustaneet sitä, että edelleen vahvistetaan hallinnosta yhteistyötä, mitä tulee jäsenvaltioihin tällä ratkaisevan tärkeällä veronkeruualalla. Kiitos. SNDn varjoesittelijä on edustaja Ludvigson. Olkaa hyvä. Tack för ordet, herr ordförande. Jag vill börja med att tacka. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiit- aloittaa kiittämällä Robert Siileriä esittelijä erittäin hienosta yhteistyöstä. Ja mitä tulee sitten komission rajat ylittävän äh, kaupan lopullisen ALV-aloitteisen tarkoituksena on vahvistaa ja parantaa tiedon vaihtoa kansainvälisten, kansallisten veroviranomaisten välillä. Tämä on erittäin hyvä asia. Aivan liian paljon menetetään sen seurauksena, että meillä on porsareikiä ALV-järjestelmässä. Tätä rahaa voitaisiin suunnata kestävän kehitykseen tai terveydenhuoltoon yhdessä esittelijän kanssa. Minä tuin ajatusta siitä, että meillä olisi sertifioitujen verovelvollisten järjestelmä. On hyvin tärkeää, että veroviranomaiset voisivat tunnistaa talouden toimijat niin, että voisivat varmistaa, että nämä eivät ole vain jotakin kulisseja järjestäytyneille rikollisuudelle tai karusellipetoksiin sekaantuneita tahoja tai muihin alvipetokseen sekaantuneita henkilöitä. pitäisi olla mm, mahdollisuus veroviranomaisille harjoittaa tutkintaa muissa jäsenmaissa. Nykyjärjestelmässä meillä on porsaanjärsiä porsaanreikiä, jotka aiheuttavat miljoonien eurojen tappioita. Nyt on aika saattaa toimimaan tämä komission aloite, sillä tämä parantaisi hallinnollista yhteistyötä. Se on puuttuva palanen palapelissä. Haluaisin kiittää kaikkia erittäin hienosta yhteistyöstä. Uskoakseni löydämme varmaankin vielä avoimiin asioihin ratkaisut yhdessä. Paljon kiitoksia. And last not least I can see Molly Scott. Molly Scott, haluatko puhua? Todellakin haluan keskustella näin tuosta aiheesta kuin arvonlisävero. vero olen onnekasta käsitellä näitä kaikkia ryhmäni puolesta. Nyt haluaisin kiittää herrat ja hänen tekemästään työstä. Olen parlamentin esitellänne kestävästä rahoituksesta ja tulen pienestä puolesta ryhmästä tunnen sympatiaa hänen rooliaan kohtaan, kun hän on joutunut onnistunut tekemään, sanomaan aikaan konsulta koko parlamentissa ja olemme nähneet, että se ei nyt ollut mikään ihan helppo tehtävä. Tämä kävi selväksi kokouksesta me Strasburgissa. Mitä tulee SD-varjoistelijan, tässähän avainkysymyksenä on tuotettavaksi tunnustettu verovelvollinen ja me tuemme tämän asian edistämistä niin, että voidaan sovittaa yhteen veronkerujärjestelmät ja voidaan vähentää hallinnosta taakkaa, mutta on selvää, että tämä toimii vain, jos määritelmä luettavaksi tunnustusta verovelvollisesta on tarpeeksi vankka. Ja tämä on kysymys, jota tulemme käsittelemään yhdessä muussa AL-kysymyksessä. Tässä Jeppe Kofor taitaa olla itsestellenä. Olemme iloisia, että varjoistelijan kokouksessa enemmistö puolsi sitä, että tuetaan luettavaksi tunnustettua erovelvollista. Sitten tukea annettiin myös sellaisella vaatimuksella, että jos on epäilyksiä sääntöjen noudattamisesta, tehdään tällainen yhteinen tarkastus yhdessä jäsenvaltiossa eikä kahdessa. Ja me vahvasti tuemme tällaista toimintamallia. Olemme myös tyytyväisiä kompromissiin I ja sen, että valvotaan sitä, miten yhteistyö jäsenvaltioiden kesken, kun toimitaan alpetoksia vastaan, on toteutettua paikan päällä kentällä. On tärkeää varmistaa, että kunnollinen lainvalvonta toteutuu näiden säädösten kohdalla, jos haluamme todellakin taistella räätylittävää veropetosta vastaan. Jo, tätä kautta menetämme jopa 50 miljardia euroa kautta EUn. Ja vielä lopuksi haluaisin korostaa omaa tarkistusta 40 yhdestä johdotelmansa kappaleesta, jonka seitsemän, mitä itse tekstiin. Siinä puhutaan siitä, että tarvittaisiin yksi keruujärjestelmä koskee näitä petostapauksia. Jos me haluamme toimia ilta vastaan, meidän pitää tietää, kuinka paljon verotuloja menetetään jäsenvaltioissa, niin että tiedämme ongelman laajuuden. Ja minä toivon, että muut ryhmät voivat tukea ehdotusten siitä, että yhdessä keräisimme tilastoja ja hyväksyisimme tämän tarkistuksen. Kiitoksia. Uh, uh now commission wants to comment. Kiitos varjoesittelylle. Mikäli komission edustaja haluaa kommentoida, olkaa hyvä. Ja sitten vielä menettelemään puhujalistaa. Paljon kiitoksia puheenjohtajan. Todellakin hienoa olla täällä tänään, kun tarkastelette tarkistusluonnoksia koskien hallinnollista yhteistyötä alve alalla koskevaa asiaa. Kuten tiedätte, tämä on hyvin tärkeä osanen komission vuoden 2016 aloitettu, jonka tarkoituksena on luoda vankempi ALV-alue sitä uhkaavien petosten suhteen on erittäin tärkeää, että parlamentti on mukana, jotta saisimme kaikki uudistukset hyväksyttyä niin, että saisimme tällaiset petokselliset veromenettelyt päätökseen, kuten myöskin veropäätökset, jotka rajoittavat jäsenmaiden toimintamahdollisuuksia. On siis tarpeen vahvistaa hallinnollista yhteistyötä niin, että kansalliset viranomaiset voisivat täysin täyttää ehkäisyssä roolinsa ja purkaa alvipetoksiin sekaantuneita verkostoja. Täytyy myöskin toimia niin, että kaikki tiedotuskapasiteetti kansallisella ja unionin tasolla voidaan saada käyttöön maksimaalisesti Euroopan kansalaisten oikeuksien ja suojan nimissä. Ja lopultakin petosten vastaisessa taistelussa. Tarkoituksena on käyttää innovoivia ratkaisuja ja korostaa eurooppalaista tasoa, kuten myöskin jäsenmaiden kapasiteettia. Tämä ehdotus ottaa huomioon nämä tarpeet aivan täysin ja pyrkii siihen, että meillä on yhä integroidumpi taloudellinen alue. Kiittäisin teidän mielenkiinnostanne tätä aloitetta kuten myöskin niistä tarkistuksista, jonka tarkoituksena on tekstiä parasta. parantaa. Kiitoksia. Thank you very much. Anyone for HDI? Kiitos. Haluatko kukaan muu puheenvuoroa? Menettäisimme puhujalistaa. Hyvä. Siinä tapauksessa haluan vain esittelijää kiittää yhteistyöstä. Tämä asia vielä vahvistuu huomispäivänä ennen äänestystä. Näin ollen voimme siirtyä viimeiseen kohtaan, tämän päivän esityslistalla kohtaan seitsemän. Delegoitujen säännösten ja täytäntöpanotoimien tarkastelusta on kyse. Esityslistalla on tällä hetkellä yksi erittäin tärkeä seikka, vakavaraisuusdirektiivi ja asetus. Tämä on 39. kuukausittainen lainsäädännön tarkasteluslotti valikuntamme työssä. Ja on erittäin tärkeää, että tällaisia painavia asioita saadaan tarkastelun kohteeksi helmikuussa 2017 ja maaliskuussa, maaliskuussa Heinäkuun 76. päivä me kävimme edellisen vuoropuhelun. Tänään keskitymme vakavaisuusdirektiivin ja asetukseen. Nämä pitävät sisällään monia oikeuksia, jotka on siirretty komissiolle, kun on kyse kakkostason toimista. Nyt täytyy katsoa vielä, mitkä asiat ovat vielä loppuun saattamatta. Ekon valikunnan jäsenille lähetettiin jo aiemmin tietoa vielä avoinna olevista kysymyksistä. Tämä keskustelun osuus jäsennellään sellaisella tavalla, että ensin FISMAN edustaja ja EBAN edustaja saavat puhua ja sitten meidän neuvottelutiimimme jäsenet saavat puheenvuoron. Herra Karas pyytää anteeksi sitä, että pääsee paikalle vasta myöhemmin, mutta onneksi hän pääsee kuitenkin vielä mukaan keskusteluun. Sitten tämän jälkeen muut kuin neuvottelutiimin jäsenet saavat puhua. Herra Sebastian Rovatin joka on pankkivalvontaa ja sääntelyä käsittelyn yksikön päällikkö FISMA-pääosastolta. Teillä on nyt viisi minuuttia puheaikaa, olkaa hyvä. Good morning, Mr. Chairman. Good, uh, sorry. Good afternoon. Hyvää iltapäivää puheenjohtaja, hyvää iltapäivää kaikki. Ensinnäkin kiitoksia kutsusta, tilaisuudesta päivittää teitä tilanteesta, kun täytäntöön pannaan toisen tason toimenpiteitä Tämä liittyy siis vak- vakavaraisuusasetukseen ja direktiivin puhun aika lyhyesti, joten työ, mitä täytäntöönpanossa edelleenkin jatkuu, me olemme edistyneet huomattavassa määrin. Kohta voidaan hyväksyä jäljellä olevia teknisiä sääntelystandardeja, joita olemme ehdotukset olemme saaneet EBALta. Ikävä kyllä tämä edist- tätä edistystä ei voida mitata siinä mielessä, että olisi jo hyväksyttyä teknisen standardin verrattuna aikaisempaan eh, säädösten tarkastelutilanteeseen. Tämähän pidettiin maaliskuussa ja tällä hetkellä ei ole mitään varsinaisia tekstin hyväksyntöjä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö silti olisi edistytty. Ja ehkä voin antaa teille yhden esimerkin edistyksestä. Tämä koskee delegoituja säädöksiä koskien eh, maksuvalmiusvaatimusta viime kerralla kerroimme teille, että vielä tarkastelemme vastaukset ja saimme julkista konsultaatiosta. Olemme käyneet läpi kaikki kommentit ja itse asiassa olemme tehneet joitakin muutoksia delegoituihin säädöksiin näiden kommenttien perusteella ja nyt olemme aloittamassa yksikön välisen konsultaation asiakirjasta, jotta voimme sitten, jos kaikki sujuu hyvin, alkaa hyväksyä delegoituja säädöksiä. Mielestäni tässä on oikeastaan kaikki tärkein. Edistystä on saatu aikaan, työ kuitenkin vielä jatkuu dialogin muodossa meidän juridisen yksikömme ja EBAN juridisen yksikön välillä. Olemme edistyneet tälläkin rintamalla kyllä, joten toivottavasti pystymme eh, saamaan konkreettisia hyväksymisiä prosesseja loppuun tulevina kuukausina. Toinen avainpuhuja tulee Ebasta. Hän on riskiperusteiseen metriikkaan keskittyvän yksikön päällikkö Lars Overby. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia meillekin puoleltamme tästä mahdollisuudesta kertoa tilanteesta, kuten Sebastian kertoi, me teemme hyväksynnän alalla monissa asioissa läheistä yhteistyötä komission kanssa. Äh, ja kun äh, ja tekniset äh, säätelystandardit on jo käsitelty. Viimeksi kes, keskityin teknisiin standardeihin, joten en nyt toista kaikkea, mitä viimeksi sanoin, mutta haluaisin vain korostaa sitä, että näiden standardien määrä on itse asiassa melkoisen pieni verrattuna niiden kokonaismäärään yli sataan standardiin. Ja kaikissa näissä tapauksissa me pyrimme aina varmistamaan sen, että lainsäätäjät ovat saaneet kaiken tiedon tähän. Lisäyksenä olemme edenneet viime kerran jälkeen kaikkien teknisten monimutkaisimpien standardien kanssa. alun perin Tämä keskustelu on jäänyt sivuun, mutta meidän on tarkoitus Nämä standardit nyt saattaa vuoden loppuun mennessä tai jo kolmannella neljänneksellä. Kuten tiedätte, nämä tekniset standardit pyrkivät siihen, että tunnistamme eh, talouden laskusuhtaneen mm, suuruuden ja vakavuuden. Me olemme käsitelleet asiaa aikaisemmin, mutta koska se on hyvin monimutkainen, me olemme jakaneet sen kahteen osaan ja olemme kaksi konsultaatioasiakirjaa julkaisseet tämän seurauksena. Ensimmäinen käsittelee sääteleviä teknisiä standardeja ja keskittyy talouden laskun tarkasteluun ja toinen keskittyy suosituksiin ja siihen, kuinka malliin voimme tämän muutoksen ottaa mukaan. teknisten seikkojen sijaan me keskitymme kokonaiskuvaan ja haluaisin myöskin korostaa sitä, että tämä on keskuspankille hyvin tärkeää. Me olemme äh, Ähm, erityisesti tällä äh, alalla käyttäneet erilaisia ähm, IRB-malleja. Tässä melkoisen yksinkertaisesti, äh, yksinkertaisessa kysymyksessä talouden laskusuhdanteen tunnettamisessa on monia seikkoja. Me olemme äh, käyttäneet puhtaasti makroekonomisia äh, standardeja, äh, niin, että tämä vastaa talouden laskusuhtainen määritelmää. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että tämä kysymys on hyvin tekninen, mutta äh, IRB IRB-malleihin äh, mukaan otettavan talouden laskusuhdanteen mukaan, mutta tämä on tarpeen, että voisin tasapuoliset toimintaolosuhteet äh, taata kaikille. Me olemme myöskin saaneet se. näiltä kansalaisääntäjille kaksi kirjettä, jotka korostivat tiettyjä kysymyksiä tällä alalla. Ähm, mallintamisen johdonmukaisuus on erityisen tärkeää sellaisena aikana, kun huomaamme pankkien kohtaavan erilaisia haasteita. Eräät taistelevat vielä äh, finanssikriisin seuraamusten parissa, kun taas äh, toisten talouksien pankit äh, ovat tilanteessa, jossa niillä on hyvin vähän tappioita, koska talouden ympäristön suotoisa. Meidän täytyy ottaa molemman tyyppiset olosuhteet huomioon, ne joita me havaitsemme nyt, mutta myöskin ne oikeudenkäyttöalueet, joissa on hyvin rajattuja tappioita. Tämä tekee tietynlaisen matalan mallin lopputuloksen mahdolliseksi ja matalat pääomavaatimukset. Tässä olemme pyrkineet vastuullisella tavalla nämä molemmat vaihtoehdot mallintamaan ja ottamaan huomioon. Kiitoksia. Kiitos näistä huomioista. Monikan jäsen Jäsenille paikalla, mutta SND-ryhmän rouva Beres on. Olkaa hyvä. Ähm, äh, Kiitoksia tästä esittelystä. Mitä itse asiaan tulee? Ymmärrän, että tästä puhuttiin edellisekin kerralla, mutta kun on kyse delegoidusta säännöksestä, joka liittyy tähän maksuvalmiusvaatimukseen, LCR-vaatimukseen, niin miksi tässä on syntynyt viive? sen keskustelun valossa, jota käytiin ykköstasosta, niin tämä oli yksi avainkonseptia koko tekstissä. Ja sen pitäisi nähdäkin. Kenties olisit voinut varoittaa meitä, mikäli viiveitä tässä tulee. Ja mitä otatte opiksenne ensimmäisestä konsultoinnista kuulemisesta? Mitä sieltä on jäänyt käteen? ja milloin tämä teksti esitetään. Ja niin sitten viimeinen huomio, kun puhutaan tekoidun säännöksen julkaisemisesta ja meneillään olevista neuvotteluista, kun on kyse, joilla pyritään muuttamaan perustaa delegoidun säännöksen taustalla, niin aikataulukysymys tässä minua huolestuttaa, koska olipa sitten kyse EBAsta tai komissiosta – niin uuden dele- delegoinnun säännöksen tervette laatimaan uuden oikeusperustan pohjalta ja, jo, ja aiemman facing in vaiheen vielä meneillään. Onko tässä nyt lainsäätäjä ryhtynyt, lii- taka, onko tässä nyt ryhtynyt liian dekonun säännöksen laadintaan? Miten vastaisitte tähän? Viimeinen kysymys. Kun otetaan huomioon ne vaikeudet, joita on ollut kun olette pyrkineet tekemään kaikki tarpeelliset ehdotukset edellisen paketin yhteydessä, lainsäädäntöpaketin yhteydessä, joka liittyy vakavaraisuusdirektiiviin ja asetukseen. Onko teiltäkin suosituksia nyt antaa sen osalta, kuinka delegoitusäännös itse toimii? Miten te sitä arvette? Olen Cesar-asetuksen osalta, Cesarisen suhteen itse esittelee hyvin paljon. On kirjoitettu horisontaalisesta säännöksestä ja itsedelegoista säännöksestä, niin tämän osalta kolme kysymystä. Mitä tapahtuu delegoille säännökselle, joka liittyy tähän vakavaraisuus vaatimukseen ja mi, miltä tämä kokonaispaketti tulee näyttämään. ja kolmanneksi delegoitussäännös ja kuuleminen, joka on sen osalta jär, järjestetty, mitä siitä on jäänyt käteen ja entä sitten aikataulu, missä aikataulussa tämä kaikki saadaan. En usko, että muita puhujia on. Tässä menetelmä puhelista yksi erittäin merkittävä puhuja oli, ja nyt pyydän, että pankkiviranomainen vastaa näihin konkreettisiin kysymyksiin. So, <clears throat> sorry. To go through the kun käydään nyt läpi näitä kysymyksiä järjestyksessä, mitä tapahtuu delegoitujen säädösten, säädösten kohdalla, lyhyesti jo annoin ymmärtää johdannossani, että itse asiassa olemme edistyneet delegoituissa säädöksissä viime kerralla. Kerroinkin, että vielä käymme läpi kaikkia vastauksia, joita saimme julkisesta kuulemisesta jäsenvaltiolta ja alalta itseltään, joten niitä on nyt huolella tutkittu ja olemme tehneet jotakin muutoksia komission tekstiluonnokseen kommenttien pohjalta. Teksti on nyt valmis sikäli, että sitä aletaan nyt konsultoida komission yksikköjen välillä. Periaatteessa ei ole mitään isompaa syytä viivästymiselle sinällä. Meiltä meni kyllä jonkin verran aikaa, että käytiin nämä kaikki kommentit läpi ja päätettiin, mitkä juuri otettaisiin huomioon, koska jos nyt hiukan palaan taaksepäin, niin pääsyy tälle muutetulle säädökselle, koska meillähän on jo pohja delegoitussäädös, joka hyväksyttiin 2016 Tämän tarkistetun säädöksen tarkoituksena on selventää tiettyjä seikkoja delegoidussa säädöksessä, joka jo on voimassa, koska sekä jäsenvaltiot että ala ovat antaneet ymmärtää, että on joitakin selkeyskysymyksiä, selkeysongelmia säännöissä. Ja toinen tavoite jossakin määrin liittyy siihen, että sovitettaisiin delegoitusäädös yhteen paremmin kansainvälisten standardien kanssa joltakin osin. Näin teimme monet kommenteista tai joukko kommenteista, joita saimme konsultaatiossa ylittivät tämän alkuperäisen sovellusalan, joten tuli jopa sellaisia ehdotuksia ja kommentteja, jotka olisivat johtaneet paljon perustavanlaatuisempiin muutoksiin säädöksessä, koska me halusimme tavallaan pitää asian kohtuullisen lähellä alkuperäistä tavoitetta, niin siksi emme hyväksyneet näitä kommentteja. Yksi pääsyistä, jos haluatte tietää, minkä takia prosessissa meni pidempään kuin luulimme alun perin, se johtui siitä, että meidän täytyy myös odottaa sitä, että STS YSL-lainsäädäntö tulee voimaan koskien sitä äh, arvopaperistymistä, koska tämä piti ottaa mukaan delegoitun säädöksen ja se seikka, että YSL-säädös tuli voimaan vasta viime vuoden lopussa, niin se sitten vaikuttaa, vaikutti koko prosessiin, kun hyväksytään tätä itse delegoitua säädöstä. Joten tämä liittyy tähän ensimmäiseen kysymykseen. Ja sitten toinen kysymys miten tämä muutos suhtautuu koko pakettiin. Pankkipaketti, josta nyt juuri neuvotellaan, ei oikeastaan käsittele ollenkaan delegoituja säädöksiä ja maksuvalmiusvaatimusta. Tämän seurauksena, kun hyväksytään tämä paketti, kun se tapahtuu, niin se ei tule vaikuttamaan YSL-delegoituihin säädöksiin. Siis nämä kaksi asiaa eivät siis liity toisiinsa, joten ei ole mitään mahdollista riskiä heijastusvaivatuksista näiden kesken. Meidän pitäisi, pitäisi sitten hyväksyä delegoitusäädös siinä kohtaa, kun pankkipaketti on hyväksytty. Sitten tähän kolmanteen kysymykseen, mitä on opittu? Toinen kysymykseni ei liittynyt pelkästään maksuvalmiusvaatimukseen LCRään. Ei pelkästään siihen, vaan kyse oli koko tästä legalista säännöksistä ja niistä kaikista säännöksistä, jotka teidän täytyy vielä julkaista. So. Anteeksi, ymmärsin väärin sitten. Niin on joitakin seikkoja, joita tietenkin käsitellään pankkipaketin yhteydessä, koska siinä määrin kun muutamme sääntöjä, jotka tällä hetkellä tulevat katettuiksi teknisissä säätelystandardeissa, erityisesti niissä. Ei niinkään ole kyse delegoitusta säädöksistä, säädöksistä tässä, niin me joudumme sitten ehdottamaan muutoksia näihin teknisiin standardeihin, joten tällainen kerrannaisvaikutus kyllä syntyy tähän asiaan. Ja tältä kannalta katsottuna meidän täytyy tehdä läheistä yhteistyötä EBAN kanssa, mitä tulee ajoitukseen, koska pankkipaketissa itsessään ei ole mitään uusia aikarajoja päivityksille, koska vanha päivän aikataulu pitääkin on voimassa ja EBA aina voi esittää muutoksia teknisiin standardeihin, joita se on aikaisemmin laatinut, jos tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka täytyy sitten tehdä. Joten periaatteessa tiettyjä vaikutuksia tulee olemaan, ja täytyy sitten päivittää joitakin olemassa olevia teknisiä standardeja. Ja tietysti uusi pankkipaketti ottaa käyttöön uusia standardeja. Mutta jos nyt muistan oikein, niin varsinainen muutosten määrä, joita täytyy tehdä, plus uudet tekniset standardit – tulee vieläkin, niitä tulee vieläkin olemaan vähemmän verrattuna siihen, mitä alkuper, alkuperäisessä tilanteessa oli. Ja kun sitten muutetaan näitä teknisiä standardeja, niin muutokset saattavat olla varsin pieniä, ehkä ihan vain pieniä muutoksia sisällön kannalta pitää vain joissakin tapauksissa sovittaa olemassa oleva tekninen standardi omien varojen välineeseen tai toimia niin, että ne liittymät myös hyväksyttyihin vastuisiin Telakin ja Emren yhteydessä. Siis muutokset ovat kovin suuria, mutta ne pitää kuitenkin tehdä. Tämä tästä toisesta kysymyksestä. Toivottavasti vastasin kattavalla tavalla, riittävästi kattavalla tavalla. Sitten toinen kysymys, mitä on voitu oppia ensimmäisestä kierroksesta, kun työstettiin teknisiä standardeja. Uskon, että tässä on ainakin kaksi tärkeää seikkaa mainita. Ensinnäkin pitää tehdä aivan varmaksi se, että valtuutukset ovat selkeitä, tietää mitä vaaditaan pankkiviranomaiselta, koska varsin usein ainakin muutamia tilanteita on ollut sellaisia, missä on jäänyt epäselväksi, mitä oikeastaan pankkiviranomaiselta on vaadittu. Tietyissä tapauksissa huomasimme, että valtuutukset eivät kattaneet koko alaa, jonka halusimme kattaa. Ja yksi kaikkein tärkeimmistä opeista juuri on ollut se, että pitää kiinnittää suurta huomiota valtuutuksiin. Ja sitten tämä toinen asia, joka tässä jouduttiin oppimaan, liittyi toteutusaikatauluihin teknisten standardien kohdalla. Joissakin tapauksissa olimme liian toiveikkaita, liian optimistisia, koska aivan erityisesti kun tekniset standardit käsittävät varsin teknisiä kysymyksiä ja isoja alueita, kuten arviointimetodologiaa mallinnuksen kohdalla, niin nämä Näihin menee huomattavasti enemmän aikaa kuin alun perin ajate, ajate, ajattelimme, koska nämä aiheet ovat todella teknisiä ja laajoja, joten täytyy kiinnittää enemmän huomiota varsinaisiin aikatauluihin, jotka asetetaan teknisen standardien kohdalla. Kaiken kaikkiaan, niin kuin aikaisemmin jo mainitsin, kun ajatellaan yli 100 valtuutusta, jonka laadimme, toimimme suurimman osan kohdalla ajoissa on vieläkin jäljellä olevia kysymyksiä, jotka ovat tietenkin kaikkein monimutkaisempia niistä, mutta kaiken kaikkiaan itse prosessi toimii aika hyvin. Luonnollisesti oli tällaisia kasvukipuja tavallaan prosessissa. Meidän piti itse oppia tässä hiukan ja kasvaa prosessin mukana ja nyt y- suhteet EBAN ja komission välillä sujuvat varsin hyvin ja teemme työtä paljon tehokkaammin kuin alun perin. Tietysti aina on tilaa parannuksille ja teen läheistä työtä pankkiviranomaisen kanssa, jotta edelleen voisimme parantaa mahdollisuuksien rajassa tätä, rajoissa tätä laatua. Sitten mietin tässä oliko jotain muuta tärkeää, niin vielä näistä aikarajoista. Aina unohtuu ottaa huomioon tai mukaan laskuihin se, että asiat tapahtuvat tavallaan aaltoina. Ja ikävä kyllä me emme ole ainoa yksikkö komissiossa, joten aina tulee sellaisia tilanteita eteen, joissa viipeitä syntyy, viivästyksiä syntyy menettelytapo pullonkalusta taloudellinen, anteeksi, oikeusyksiköllä on muita tärkeitä kysymyksiä tai kääntäjillä. Nämä ovat kaikki sellaisia seikkoja, jotka meidän pitää ottaa huomioon silloin, kun päätämme aikataulusta koskien teknisten standardien toimittamista. Nyt sitten pankkiviranomaisen edustaja voi reagoida, olkaa hyvä. Hyvin samanlaisia ajatuksia kuin ne, jotka Sebastian toi esiin, uskoakseni tämä riippuu hyvin paljon komissiosta, vaikka hyvin paljon heijastusvaikutuksia on liittyen likviditeettiin. Tämä tulee vaatimaan aikaa ja aikaa täytyy myöskin antaa teollisuudelle ähm, hyvin kattavasti toimeenpanna tätä kaikkea. Toiseen äh, kysymykseen ähm, pankkipaketin vaikutusten sisällä e- eräissä yhteyksissä teknisten standardien kanssa itse asiassa me olemme tehneet päätöksiä, koska näillä oli ristikkäis vaikutus pankkipaketin kanssa. Näillä teknisillä standardeilla, kun ne laadittiin hyvin lyhyessä ajassa ja kun tiesimme, että asiasta keskustellaan myös poliittisissa pöydissä, Tässähän kyseessä ovat myöskin Baselin komiteassa keskustelussa olevat kysymykset osittain. Yksi esimerkki oli Baselista tullut tapaus, jonka me jätimme sivuun. Me odotimme Baselin päätöstä, mutta mitään päätöstä sieltä ei tullut, joten me päätimme sitten edetä. Mitä tulee niihin oppeihin, joita me olemme saaneet äh, Tämä on hyvin sama kuin se, mitä Sebastian toi esiin. Olemme nähneet, että aikataulu, joka on Eballe annettu, oli hyvin tiukka erityisesti teknisten asioiden kohdalla. Uskoakseni me tiedämme, että kaiken kaikkiaan 12 kuukautta menee minkäänlaisen teknisen standardin luomiseen. Meillä täytyy olla kolme kuukautta kuulemisia, sitten keskustelua, sisäistä keskustelua, oikea päätöksenteko menettely, sen kunnioittaminen. Tämä kaikki vie sen 12 kuukautta. Ja uudessa CR2 ehdotuksessa on annettu tälle kuusi kuukautta, mutta se on melkoisen epärealistista meidän kokemuksemme mukaan myöskin, mitä tulee tiettyihin kysymyksiin joiden yhteydessä meillä on oikeudellinen mandaatti. Tämä on hyvin samankaltainen tilanne. Me emme aina kokonaan ole voineet käsitellä näitä kysymyksiä. Me olemme halunneet teknisiä standardeja käsitellä, mutta meillä on rajoituksia mandaatin muotoilun vuoksi. Ja tässä olemme olleet yhteyksissä komission oikeudellisen yksikköön asian tulkinnan tiimoilta. Tämä on luonnollisesti sellaisia asioita, joissa me haluaisimme mahdollisuuden olla mukana pohtimassa sitä mandaattia, josta lainsäätäjät ovat trilogissa päättäneet, jotta me voisimme antaa teknisestä näkökulmasta oman panoksemme liittyen siihen, mitä halutaan tavoittaa. Eli tässä mahdollisuuksena olisi ottaa meiltä saatava input työhön mukaan. Tämä olisi hyvin perusteltua uskoakseni ja hyvin hyödyllistä molemmille osapuolille ja saattaisi myöhemmin ilmeen tulleita ongelmia estää. Mutta kuten Sebastian mainitsi, tämä on ollut myöskin sellainen prosessi, jota me olemme omalta osaltamme tehneet ja me teemme nyt läheistä työtä hyvässä yhteistyössä komission kanssa näiden äh, vielä avoimien teknisten äh, säätelystandardejen hyväksymisen parissa. Kiitoksia. Kiitos. Eli Rova Beres haluaa vielä puheenvuoroa, niin tämä oli varmaan tässä. Olisin no siis sitten vielä yhden kysymyksen. Te sanoitte, että jonkinlaista päällekkäisyyttä tulee olemaan meneillään olevan työn osalta, joka liittyy edelliseen pakettiin ja jota nyt tavallaan on lykätty siksi, että odotellaan, että uusi paketti tulee pöydälle. Näiden kahden välillä on päällekkäisyyttä. En tiedä, mitkä sääntelyn tekstin standardit olisivat kyseessä. Oletteko virallisesti ilmoittaneet parlamentille ja muille osapuolille vai odotellaanko tässä nyt vain vielä tietoa? Tuleeko tämä tieto koskaan? Ja mikä te odotatte pankkipakettia, niin, ja tämä on se syy viiveeseen, niin se on ihan kunnossa, mikäli se näin on, ja ei tästä paremmin sitten millään tavalla halua olla hankala. Uskoakseni joka tapauksessa me aina lähetämme kirjeen komissiolle. Me olemme olleet yhteyksissä komissioon, mutta suurimmassa osassa tapauksista me myöskin informoimme parlamenttia. Ja nämä kirjeet ovat myöskin julkisesti saatavilla meidän verkkosivuillamme. voimme mielelläni antaa osoitteen. Aina kun olemme viivästystä havainneet, olemme julkisesti saattaneet sen tiedoksi. Me pyrimme olemaan hyvin selviä viestinnässämme ja myöskin mm, varmistamaan tämän, ellei, jos jotakin puutteita on esiintynyt mielelläni, voin tarkastella tapoja parantaa kommunikaatiota, mutta mielestäni erityisesti kaikessa siinä kommunikaatiossa, joka näitä huolia koskee, olemme toimineet. Okei, okay. so probably we are the end. No, todennäköisesti tämä nyt sitten on lopun käsitelty. Kiitos kummallekin parlamentin jäsenelle, jotka ovat vielä paikalla. Päätimme kokouksen tänään ja huomenna kuulemme sitten, mitä OECDn pääsihteerillä on sanottavanaan kello yhdeksästä eteenpäin. Kokous päättyy tähän.